Good morning. Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Huomenta. Odotellaanko vielä suurempaa ryhmää jäseniä tänne vai lähdetäänkö käsittelemään esityslistaa? Esityslista on teille jaettu ja haluaisin esittää muutamia muutoksia esityslistaan. Koordinaattoreiden kokous on tänään kello 15-16 eikä tänään illalla. Toivon, että huolehditte siitä, että koordinaattorit ovat paikalla tärkeän jäsenen takia. On muutettu tätä, joka ei muuten olisi voinut olla paikalla. Näin, kiitos. Sitten kohta 16 on tänään kello 15 ja 9 on kello 17.30 ja esityslistan kohta 10 17.45. Kont News-lehtisestä löytyvät käytettävät kielet. Suoratoistona voi seurata tätä kokousta ja näin pääsemme esityslistaan kohtaan. Kolme, Unkarin tilanne. Meidän on tarkoitus äänestää lausunnosta, jonka olen esittänyt sisäasian valiokunnan mietintöön. Esittelijänä olen sanonut jo kaiken tarvittavan. Voimme lähteä äänestämään, jos olette valmiita. Voitte laittaa äänestyskortit laitteen. Verfügen Sie über Stimmkarten? No niin, onko kaikilla äänestyskortit? Meillä on kaksi tarkistusta, 8, 9, kolme tarkistusta, 8, 9 ja 14, jotka on vedetty takaisin. Tarkistus 23. Hy- puolesta vastaan. Huhu. Äänestys puolesta vastaan. Okei, tarkistetaan koneellisesti saman tien. Äänestys päättyy. hylätty. 24 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 25 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan 26. Hyväksytty.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 Tarkistetaan. 35. Se on selkeästi hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 13. Hylätty. 14 yritti takaisin. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. No niin, äänestys päättyy. 12 puolesta ja kaksi tyhjää. Kiitokset. Niin, kollegat Seller lasketaan tähän vielä mukaan, koska hänellä ei ollut äänestyskorttia, anteeksi. Sitten siirrymme kohtaan neljä. Kohta neljä. Eh, Edellyttäen, että kollega Vuon olisi paikalla. Voiko sosiaalidemokraattinen ryhmä kertoa meille, koska voimme odottaa kollega Vuonin ilmestyvän tänne? Kohta viisi. Siitä puuttuu myös esittelijä. Emme nyt voi äänestää uudestaan Unkarin lausunnosta. Kollega Pirinski, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos. Puhummeko nyt kohdasta viisi? The problem is that Ines is rapporteur. Ongelma on se, että Ines on esittelijä, hän ei ole paikalla. Oh, she asked... Hän pyysi minua puhumaan puolesta. No, no, genau, genau. Hienoa, hienoa. Tilintarkastustuomioistuin. No niin. Hei, yhdeksältä alkaa kokous. Ja silloin tuolla kellossa on tuolla 09.00 ja se on kello 9. Aikaisemmin täällä oli eräs meppi, joka aina nosti metelin siitä, kun kokous alkoi viisi minuuttia myöhässä ja laski, kuinka paljon täällä on kollegoita ja kuinka paljon turkkeja ja kuinka paljon se maksaa. Ja, aber ich meine, ich finde schon, dass die Delegationsmitglieder das auch hören sollten. Ne? Das, also ich kann jetzt nicht einfach irgendwas anfangen. Ohne Minusta valtuuskuntien jäsenet pitäisi olla paikalla. Eihän minä voi täällä tehdä mitään tällä kokouksella, jos vastuussa olevat henkilöt eivät ole paikalla. Ja Jos joku luulee, että nämä kokoukset järjestetään minua varten, niin se on kyllä pieni erehdys. Kollega Vuon, koska hän tulee? Hän istuu autossa, jaha. Onko kellään mitään muuta ilmoitettavaa, ilmoitusasiaa, ynnä muuta, ynnä muuta? No niin, pidämme viiden minuutin tauon. Ehkä parlamentin hallinnon pitäisi miettiä sitä, että kaikki saisivat vaikka kellon. Sillä voisi säästää rahaa. Aina no niin, keskeyttämme muutamaksi minuutiksi kokouksen ja odotamme, tuleeko mahdollisesti tilintarkastustuomioistuin paikalle tai mahdollisesti kollega Vaughan. Ja, wir nehmen. Tut mir leid für die Unterbrechung. Wir nehmen. Olen pahoillani tästä tauosta. Jatkamme työtämme. Kollega on tullut paikalle. Mm, kysymys on kohdasta neljä. Kontvaliokunnan matka Albanian. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli matka Fyromiin, mutta se jätettiin pois eh, ihan aikasyystä. Ja kollega Vuon, te saatte esitellä tämän matkan Albaniaan. Thanks, yeah, sorry about being late. My, my car didn't turn up this morning. Kiitos. Anteeksi, että olen myöhässä. Autoni ei tullut tänään aamulla ajoissa. En ehtinyt äänestyksiin, mutta tähän kohtaan kuitenkin Albanian matkaan. Ehdotimme aluksi Albania ja Fyromia kautta Makedoniaa. Kun näin ohjelman luonnoksen, niin oli ihan selvää, että oli liikaa hoitaa molemmat paikat kerralla, koska olisi jäänyt vain muutama tunti ja yksi ilta ehkä Albania, joten se oikein kannattanut. Joten mennään vain Albaniaan. Mielestäni ajankohta on sopiva. Komissio ilmoitti viime viikolla haluavansa aloittaa – jäsenyysneuvottelut Albanian kanssa ja tiedämme menneisyydestä myös aikaisemmista tilintarkastustuomioistuinten kertomuksista myös vuodelta 2016, että joitain kysymyksiä on vielä Albaniassa selvitettävä. Esimerkiksi oikeusjärjestään liittyvät ongelmat, jotka liittyvät myös tuomareiden nimityksiin, korruptioongelmia on edelleen ja niihin me tutustumme valtuuskuntamatkalla. Kollegat näkevät, että Meillä on ohjelma luonnos. Mikel on auttanut sihteeristöstä. Se näyttää ihan hyvältä ohjelman luonnokselta. Käymme tutustumassa muutamaan hankkeeseen. Tapaamme muutamien ministeriöiden edustajia. Eli kahden ja puolen päivän aikana ehdimme tutustua moneen hankkeeseen, järjestää monta kokousta ja kannustaisin kollegoita siis tulemaan tälle matkalle – Valitettavasti joskus hyvin harvat jäsenet ovat osallistuneet näihin matkoihin. En tiedä, mitkä luvut ovat nyt, mutta toivottavasti saamme hyvän joukon lähtemään Albaniaan. Se on tärkeää. Mielestäni on tärkeää, että kun valtuuskuntamatkoja järjestetään, sinne lähtee riittävästi jäseniä, ainoastaan pari-kolme. Kiitos. Kiitos kollegoiden halukkuuteen halukkuus näin, osallistua näille matkoille ei ole ollut mitenkään Toivotan Hans Ziglerin tervetulleeksi Albanian, Bosnian, Herzegovinan asioista vastaavan komission edustajan. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau, Frau Gressle. Uh, I'm very happy. Kiitoksia, eh, puheenjohtaja Gressle. Mielelläni kerron vähän laajemmista yhteyksistä suhteessa Albaniaan vuonna 2008. Meillä oli jo tämä viisumivapaa matkustaminen Albanian 2009. Se haki jäsenyyttä 2010. Laadimme lausunnon, jossa totesimme, että jotta voitaisiin avata hakuneuvottelut, pitäisikö keskittyä niin avain prioriteetti. Sitten neljä vuotta myöhemmin 2014 neuvosto päätti myöntää kandidaatistatuksen Eh, tälle maalle ja viisi oli vielä näistä prioriteeteista jäljellä, seitsemän oli jo hoidettu. Nyt 2016 marraskuussa edellisen laajentamispaketin yhteydessä komissio ehdollisesti suositteli äh, liittymisneuvotteluiden aloittamista ja ehtona ehto muotoilti niin, että olisi saatava aikaan uskottavan kunnollista edistystä tuomareiden nimittämisen osalta. Tämä on asia, johon olemme keskittyneet. tämä eh, tarkistamisprosessi on, tämä on yksi, y, tämä on aivan eri, ainutlaatuinen valvontaprosessi. Meillä on seitsemän mm, länsimaista tuomaria siellä ja, tar- ja siellä tarkistamme näitä tuomareita, eli kaikki Albanian tuomarit ja syytteet, 800 henkilöä käydään läpi. Ja siellä on satojen, tuhansien satojen ja tuhansienkin eh, sivujen kertomukset koskien heidän eh, taustansa ja korruptiotilannetta ja eh, tehokkuutta ja muuta. Muutama viikko sitten meillä oli jo 20 tuomaria ja syyttäjää, joiden piti jättää tehtävänsä. Jotkut heistä oli tämän tarkastajelimen hylkäämiä. Jotkut sitten vetivät itse itsensä pois, koska eivät halunneet tähän tarkast- kidutuksen alistua. Sehän on julkinen menettely. Tässä on todella valtavasti ponnisteltu korruption juurimiseksi oikeuslaitoksesta ja on ollut myös mahdollisuus puhua näille näin, tiimin, tiimin johtajalle ja muille toimijoille. Se on 10 miljoonan projekti, se on juuri alkanut ja hyvin kiinnostava projekti ja se liittyy vahvasti poliittisen agendaan. Tämä oli siis se ehto ja, ja nyt Albania on on, on, tuot, on saamassa tuloksia aikaa, mutta tässä menee pari-kolme vuotta. Viime viikolla komissio siis antoi kunnon ehdottoman suosituksen aloittaa liittymisneuvottelut, koska tämä kriteeri oli nyt täytetty, sitä pidettiin täytettynä. Toinen asia liittyen näihin viiteen prioriteettiin. Oikeuslaitos oli tämä kakkonen sitten korruptioon ja järjestäytyneen rikollisen torjuminen, ihmisoikeudet ja muut asiat näissä asioissa Albania on tehnyt riittävästi edistystä päästäkseen eteenpäin. Ei kaikkia ole, ole tietenkään tehty. Kaikkein tiivein uudistusprosessi alkaa tietenkin sitten, kun ne liittymisneuvottelut aloitetaan ja sitten kaikki nämä vertailuarvot otetaan agendalle, jos joissakin maissa tässä on kulunut 6-9 vuotta ja oikeus- ja sisäasiat pitämisessä järjestyksen. Tämä tietenkin osa meidän työtämme. Komissio on on äh, julkaissut Länsi-Balkanin strategiansa ja puheenjohtaja Juncker matkusti Albaniaan helmikuun lopulla. Ja Länsi-Balkanin strategiassa meillä annoimme selkeät tulevaisuuden näkymät siitä, että EU on nyt tosissaan ja on mahdollisuuksia liittyä, mutta siinä hyvin epädiplomaattisesti myös jo todettiin, että EUhun ei päästä tässä tilanteessa, vaan muutoksia on saatava aikaan, on lisättävä ponnistuksia ja tämä liittyy erityisesti oikeusvaltio periaatteen tilanteeseen. Tässä Länsi-Balkanin strategiassa komissio ilmoitti, päätti myös siitä, että tulevaisuudessa keskitytään vahvasti kuuteen lippulaivahankkeeseen ja menopuoleen. Nämä lippulaivahankkeet ovat digitaaliagenda, oikeusvaltio, periaate, maahanmuutto, turvallisuus ja liitettävyys agenda eli sähkö- ja infrastruktuuri, liitettävyys, sitten sosiaalitaloudellinen kehitys ja vielä hyvät naapurisuhteet ja sovittelu. Tässähän puhutaan alueesta, jossa vielä 90-luvulla käytiin sotaa ja hirvittäviä asioita tapahtui, joten tämä sovinnon löytäminen ja hyvät naapurussuhteet ovat hyvin tärkeitä asioita. Näin voitaisiin myös välttää se, että jäsenmaat ikään kuin kiristävät muita, jotka haluavat liittää. EU ei siis halua mitään kahdenvälisiä konflikteja sisälleen, vaan ne on ratkaistava ennen kuin EU-hun liitytään. Tämä on siis se konteksti. Mogherini korkeaedustaja oli paikalla viime viikolla ja ilmoitti tästä komission suosituksesta. Puheenjohtaja Tusk on paikalla tällä viikolla. Kuten mainitsin, Junckeri jo siellä kävikin, joten aika kiireistä aikaa siellä eletään ja viikkokin on kiireinen. Nyt on Euroopan viikko tulossa 9. toukokuuta silloin, kun te olette paikalla, joten siellä tapahtuu silloin kyllä paljon. Sitten näistä hankkeista. Teidän valitsemanne hanke on hyvä sekoitus, joka osoittaa ohjelmiemme kaikki puolet Tiranassa. Tulette näkemään e- e- elintarviketurvallisuuden ja tulette puhumaan – kansainvälisestä valvontaoperaatiosta, tästä tuomareiden tarkastusoperaatiosta. Florassa on kenttäretki ja näitä tutustutte siellä työvoimatoimistoon. Tämä on osa ohjelmasta Meillä on tämä täytäntöpano ohjelma Albania varten sitten perinteinen julkiset hankinnat, osuus ja jonkin verran välillistä hallinnointia, mutta sitä ei ole vielä paljon, vain 5 prosenttia Äh, julkisten hankintojen puolella on Albanian hallinnoima, mutta jonkin verran meillä on myös budjettitukioperaatioita, jotka ovat käynnissä ja tutustutte yhteen niistä. Ja sitten Florassa äh, matkailuhankkeita, kilpailukyky, matkailuun, vesielementtiin liittyviä asioita, sitten liikennehanke, tämä on vähän vaikea, emme valinneet vain hyvin sujuvia hankkeita. Täällä on todella viivästyksiä ja uudelleen järjestettyjä kilpailuja, mutta kaiken tähän tutustutte sitten paikan päällä Florassa. Nämä kyllä antavat teille hyvän näkemyksen tilanteesta ja kollegat ovat hyvin valmistautuneita ottamaan teidät vastaan ja odottavat teitä sinne. Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank. Wir, Kiitos. Ikävä, että en voi lähteä mukaan. Minustakin tämä on tärkeä maa. Minua kiinnostaa, minkälaista alueellista yhteistyötä Balkanilla on Albaniasta muiden maiden kanssa siinä lähistöllä. Se, mitä te sanoitte aloitteista, oli minusta äh, hienoa. Minusta on aina hienoa, että että äh, komissio on hionut menettelytapojaan. Eli nähtävästi tuolla oppia otettavaa taulukossa on päästy eteenpäin. Mehän olemme pitäneet erittäin tärkeät näitä välineitä Unkarin, Romanian ja Bulgarian kohdalla. Onko ajatellut mahtavaa vastaavaa välineistöä muiden maiden, Balkanimaiden kanssa, ettei tehdä samaa virhettä kuin Kroatian kanssa? ja minkälaista taloudellista yhteistyötä alueella tehdään, mitä odotuksia siellä on. Uskon, että maat, jotka eivät voi sietää toisiaan luonnollisesti, ne tuovat konfliktinsa myös EU-hun, eikä meillä ole mitään tarvetta uusiin konflikteihin. Joten äh, me haluaisimme, äh, että äh, nimenomaan seurattaisiin näitä talousprojekteja ja minkälaisia varoja EU eh, e sinne pumppaa. Onko muita kysymyksiä kollegoilla? Ei. Kaikki lukevat eh, sähköpostejansa. <laughs> Kollegi Pirinski, bitte. Kollega Pirinski. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Pari lyhyttä kysymystä luvallanne. Yksi liittyy alueellisiin hankkeisiin, jotka mainittiin. Kysymykseni olisi seuraavanlainen. Seuraatteko ollenkaan tällaista kuljetuskäytävää yhteyttä, josta on puhuttu ainakin 20 vuoden ajan? Siitä on tullut jo lähes myyttinen. Käytävä numero kahdeksan jonka tulisi yhdistää Bulgaria, Makedonia ja Albania. Mustalta mereltä Adriamerelle. Ongelmalliseksi tämä on muuttunut niin kutsutun Fyromin ongelman takia. Se liittyy tähän nimeen, mutta jos ajatellaan tapahtuneita, niin Kannattaisiko mielestänne ottaa tämä hanke kuvaan mukaan, kun se avaa vähän uutta ulottuvuutta itä-länsi tai länsi-itä linkkiin, joka voisi avata monia uusia mahdollisuuksia. Toinen kysymys. Tämä tuomareiden tarkastuksiin liittyvät ohjelmat. Tämä liittyy oikeusvaltion periaatteisiin ja niin edelleen. Miten pitkälti otatte huomioon vaikutukset, jotka ovat rajat ylittäviä? Koska korruptio, kysymykset ja järjestäytynyt rikollisuus, nämä eivät ole sellaisia ongelmia, jotka pysyvät yhden valtion rajojen sisällä, vaan usein kyse on hyvin syvällä olevista rakenteista, jotka ovat ehkä lähtöisin maista, jotka ovat, ähm, joissa tällaista on tapahtunut jo pitkän aikaa. Kiitos. Yeah, thank you very much uh, for the questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. On totta, tämä alueellinen ulottuvuus ja yhteistyö ovat tietenkin näitä ydinasioita, joihin keskittyimme jo aikaisemmin tässä aikaisemmissa sopimuksissa, jos sitä verrataan Euroopan sopimuksen Puolan ja Unkarin kanssa, niin historian ja sotien kanssa, tämän, historian takia tämä sovittelu asia on niin tärkeä aivan alusta asti, mutta nyt viime vuosina sitä on korostettu uudelleen ja vahvistettu voimakkaasti. Mainitsen vain Sofian huippukokouksen toukokuussa Bulgarian puheenjohtajakaudella tämä järjestetään ja ensimmäistä kertaa Euro, Euroopan neuvoston tapaan kuuden Balkanin maan johtajat. Tämä selkeä viesti jo vuosia meillä on ollut tällainen Länsi-Balkanin kuuden maan huippukokous, olemme olleet mukana ja olemme antaneet ideoita, mitä kannattaa tietenkin siellä tukea ja ottaa ne omaksi. Nämä alueellinen talousalue on yksi suurista hankkeista, joita pyrimme täytäntöönpanemaan. Se tarkoittaa, että nämä maat itse ennen kuin ne liittyvät Euroopan unioniin purkavat jo mahdollisimman paljon tulleja ja ähm, käytännön esteitä rajoilla ja vastavuoroisesti tunnustavat pätevyyksiä ja voidaan näin mahdollistaa työvoiman ihmisten liikkuminen näiden maiden välillä – on myös virkamies eh, vaihtoa. Albaanialaiset menevät Serbian hallintoon vaihtoon ja toisinpäin eh, myös sovittelunäkökohtaan tässä mielessä. Ja sitten vielä Albaniasta on varmaan kiinnostavaa eh, tarkastella tätä alueellista ulottuvuutta. Meillä on alueellinen nuorisotoimisto ja se on Ranskan ja Saksan Puolan toimistosta kopioitu eh, tällainen nuorisonvaihtotoimista, jota myös tuetaan liittymistä edeltävästä tuesta. Albania on vahvasti sitoutunut tähän. He, pääministeri Rama itse on järjestänyt Länsi-Balkanin huippukokouksen. Viime vuonna he toimivat itse isäntä tänä. He ovat todella tässä mukana ja tukevat sitä vahvasti. Tämä on tietenkin muuttanut ilmapiiriä, koska tiedämme, että siellä on jännitteitä Serbian ja Albanian välillä, mutta se johtuu Kosovosta tietenkin ja tässä mielessä nämä ovat kyllä hyvin tärkeitä, tärkeitä seikkoja. Sitten nämä kon, tämä konkreettinen hanke, no voin sitä vielä katsoa kollegoiden kanssa. Meillä on tämä kansallinen IPA-ohjelma, tätä kuitenkin viedään nyt alueellisesti Länsi-Balkanilla ja minun on kollegoiden kanssa katsottava, mikä tilanne on. Käsittääkseni tähän valitsitte viisi hanketta näistä kansallisista IPA-ohjelman hankkeista. Meillä on myös isoja alueellisia ohjelmia, jotka kattavat aina useampia maita Länsi-Balkanilla ja minun käsittääkseni se ei ole tämän teidän vierailunne aiheena, mutta mielelläni katson sitä vielä ja palaan kahden kahden välisesti vielä tähän äh, kahdeksikko, kahdeksikko käytävään asiaan. Darf ich? Dankeschön. Kiitos. Yhdestä asiasta haluaisin vielä tietää hieman enemmän. Albanian äh, maine on, on äh, ehkä huonoin kaikista mitä hallitus on tehnyt tälle asialle? Koska tämä tulee olemaan kuitenkin siinä mittataulukossa mukana, kun ajatellaan jäsenyysajatuksia. Ja jos, äh, en tiedä nyt sitten kun huippukokous järjestetään Sofiassa, tämä Balkanin huippukokous, näen luonnollisesti tämän argumentoinnin, että ei voi vain lupailla jäsenyyksiä, vaan täytyy ottaa askelia siihen kohtaan ja auttaa näitä äh, uudistuksia maissa. Ja se on EUn ja Euroopan äh, eduissa, että nämä maat saavat asiansa järkestykseen ehdottomasti, mutta näen kuitenkin, miten laajasti EUn kansalaiset tulevat äh, tuomitsemaan lisälaajentumiset, ainakin minun kotimaassani, mutta olettaisin, että muissakin. Eli tämä on hyvin vakava asia, josta täytyy keskustella, mutta ratkaisua ei ole. Täytyy vain löytää uskottavia toimintatapoja, eikä voi olla niin, että jälleen annetaan alennusta ja heikennetään vaatimuksia, koska ei voi tietenkään koko aikaa voi vain lupailla ja neuvotella, vaan kyllähän neuvotteluita täytyy viedä päätökseenkin. Joten mikä on tämä suunnitelma, että voitaisiin äh, kansan mainetta parantaa? Ei siinä mainoskampanja riitä. No, first of all. Ensinnäkin, totta kai olette aivan oikeassa. Että neuvotteluiden aloittaminen ei tarkoita jäsenyyttä heti huomenna. Se tarkoittaa vain uutta askelta lisää vipuvoimaa oikeastaan. Voimme täsmällisemmin esittää vaatimuksemme ja tämän prosessi, johon meni monen monta vuotta. Se on ihan selvää. Tietenkin ainoastaan uskottavien uudistusten kautta voidaan osoittaa, albanialaiset voivat osoittaa hallituksen vastuussa olevat voivat osoittaa, että he ovat tosissaan, he ovat uskottava kumppani. Ja olette aivan oikeassa, tässä on kyllä maineongelma, joka Albania liittyy. Ja siinä on puututtava. Ja puuttuminen on mahdollista ainoastaan osoittamalla tuloksia. Mikä muu ei tässä auta? Jos verrataan muihin Länsi-Balkanin maihin, niin Albanian hallitus menee hyvin pitkälle, on hyvin valmis uudistuksiin. Ja tämä nähdään siksi, että sallitaan ikään kuin, että me katsomme hyvin tarkkaan, mitä he siellä tekevät. Näette siellä paikan päällä, että kansainvälinen valvontaoperaatio on asia, joka on tärkeä ja erilainen kuin muissa, koska missään muualla ei ole sallittu, että lähdetään kansainvälisesti osallistumaan siihen, miten huolehditaan joidenkin tuomareiden taustojen tutkinnasta, ketkä pysyvät virassaan, ketkä eivät ja niin edelleen ja Guardia di Finanza Italiasta, joka on, ja olemme yhteisrahoittamassa tässä, tätä. Ja he pääsevät ottamaan kuvan mistä tahansa haluavat maassa ja näkemään laskelmia. Ja mikä muu maa ei mahdollistaisi sitä, että annetaan vapaasti ilmakuvia ottaa koko maasta, koko maan ilmat, omassa ilmatilassa – Tämä tarkoittaa siis sitä, että meidän annetaan hyvin tarkkaan tutkia, mitä siellä tapahtuu, ja siellä on valmiita uudistuksiin. Tietenkin tässä menee aikaa. He ovat ponnistelleet, juuri on takavarikoitu paljon huumeita ja niin edelleen. On tietenkin olemassa verkostoja. Te puhuitte tästä rikollisuuden ylikansallisuudesta. Tämä on totta kai ongelma. Joskus tämä rajat ylittävä ulottuvuus iskee EU-hun asti. Ja osa tätä yhteistyötä, ja tähän viittasimme Länsi-Balkanin strategiassakin, on, että Europolin yhteistoimistoja on nyt siellä maassa. Albaniassa on, Albanialla on yhteyshenkilö Haagissa ja niin edelleen. Eli yhteistyö vahvistuu, koska nämä ovat tietenkin yhteisiä haasteita, johon yksikään maa ei pysty puuttumaan yksin. Mutta on totta, että faktojen ja tulosten pitää vakuuttaa ihmiset. Ja sitä kautta, että vuosien ajan esitetään uskottavia tuloksia, voidaan päästä eroon tuosta huonosta maineesta. Jos oikein muistan, olen tehnyt tätä työtä parinkymmenen vuoden ajan, ja kun Puola aloitti tämän pitkän tien kohti Euroopan unionia, Silloin oli myös tällaisia mainekysymyksiä ja paljon vitsejä, joita en lähde tässä nyt toistelemaan. Esimerkiksi Saksan televisiossa niitä oli ja Puola on päässyt tästä eroon. En puhu nyt politiikasta, vaan niistä kysymyksistä, jotka olivat aikoinaan esillä. Nämä ongelmat on ratkaistu ja nyt puolella on toisenlainen maine kuin silloin, kun se lähti liittymään Euroopan unioniin. Uskon, että viranomaisilla on hyvin selvillä tämä tilanne. Ja nyt uudistetaan ja EUsta tulee painetta toteuttaa uudistuksia oikeaan suuntaan. Ja, dank, dann äh, Kiitos. No, on todellakin aika, että me lähdemme sinne. Tämä on ensimmäinen kerta, kun en pääse. Sinne lähteä. Wontzeller, Marinescu, Czarnecki ja Klintz kollega Valli peruutti osallistumisensa tänään. Mikäli on vielä kiinnostuneita, olisi hyvä, jos mukaan lähtisi muita vapaaehtoisia kollegoita, koska huomisen asti on mahdollista yritin eilenkin yllyttää ja värvätä kollegoita mukaan, mutta jokaisella on omat syynsä, miksi ei voi lähteä mukaan. Kiitokset, kiitokset ja jatkamme keskusteluita. Kiitokset tästä. 5. Der Sonderbericht des Rechnungshofs 6 2008. Siirrymme kohtaan viisi erityiskertomus numero 062018, työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Työntekijöiden liikkuvuus, hyvin tärkeä aihe, koska meillä on äh, lähetettävien työntekijöiden direktiivin tarkistuksesta äänestyksiä muissa valiokunnissa. Kollega Pirinski äh, edustaa tässä äh, esittelijää ja sitten meillä on tilintarkastustuomioistuimesta herra Pufan. Äh, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame président. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Bonjour à tous, monsieur, madame. Oikein hyvää huomenta kaikilla. 2018 Euroopan unionissa juhlittiin 50. juhlapäivää työntekijöiden vapaan liikkumisen johdosta. Tämä merkitsi sitä, että jäsenvaltioista poistettiin kaiken tyyppinen syrjintä, joka perustuu kansallisuudelle, työ, työ, työpaikan palkkaan ja muiden työehtojen osalta. Vuonna 2015 11,3 miljoonaa Euroopan kansalaista tehty, teki työtä muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, minkä kansalaisia he olivat. Tämä luku vastasi 3,7 prosenttia Euroopan unionin väestöstä, kun kyseessä oli työikäiset henkilöt. Mitä tulee 1,1 miljoonaa miljoonaa työikäisestä vaihtojen jäsenvaltiota vuonna 2014, 1,3 miljoonaa eh, jo eh, rajatyöntekijää ylitti rajan päivittäin eh, kotimaansa ja työ, työskentelemänsä välillä. Mistä sitten on kysymys tässä kertomuksessa, kun kyseessä on työntekijöiden liikkuvuuskertomus, olemme arvioineet sitä, kuinka Komissio takaa liikkumisen vapauden ja arvioi Euroopan unionin toiminnan tehokkuutta liikkuvuuden helpottamiseksi. Lokakuussa 2016-heinäkuu 2017 arvioimme näitä informaatiovälineitä, jotka komissio on asettanut käytettäväksi, Jotta näin tuettiin työntekijöitä, jotka aikoivat siirtyä tekemään työtä muissa jäsenvaltioissa ja analysoitiin myös Euroopan unionin varoja, joita on käytetty EFC ja ISME-ohjelmissa. Ja tarkoituksena oli tukea työntekijöitä 2014-2020 kaudella. Me olimme myöskin vierailleet Saksassa, Luxemburgissa, Puolassa, Romaniassa ja isossa Britanniassa ja arvioimme siellä 23 hanketta, joita, joissa oli räjäydyttävää yhteistyötä ja Siihen liittyy EURES ja ESI-osuus 2016-2015. Näiden tarkastustehtävien lisäksi olemme tehneet tutkimuksen, joka koskee Euresien verkoston toimintoa ja arvioimme, minkälaatuisia työpaikkoja Euresen portaalilla on tarjolla ja kuinka sillä edistetään liikkuvuutta. Mitä olemme todenneet? Komissio on luonut erilaisia välineitä, kuten Euroopan teidän, EURES ja SOLVI-välineet, joilla taattaisiin työntekijöiden vapaa liikkuvuus. ja sen Jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön omia tietolähteitään kansalaisia varten, jotka tekevät työtä heidän alueellaan tai heidän kansalaisiaan varten, jotka haluaisivat tehdä työtä muissa jäsenvaltioissa. Komissiolla on kuitenkin epätäydellisiä tietoja siitä, kuinka työntekijöiden vapaaliikkuvuus käytännössä tapahtuu ja toteutuu. Työntekijöiden on tiedettävä oikeuksista ja heillä pitäisi olla mahdollisuus ilmiantaa kaikki syrjintä, joka, joka estää vapaata liikkumista, kun he ovat niin komissiollahan ei ole tietoa tuo kansallisella tasolla ilmennyistä tapauksista, koska näistä ei järjestelmistä ilmoiteta komissiolle. Työntekijöillä on myös esteitä. Ne eivät ole varsinaisia oikeuksien rikkomisia, mutta on kuitenkin todettava, että ne haittavat heidän liikkuvuuttaan. Esimerkiksi pätevyyksien tunnustamattomuus, kielimuuri tai eläkeoikeuksien siirtämättömyys. Näitä asioita on pohdittava, kun ajatellaan potentiaali, jota on vielä liikkuvuudisen jäljellä. 2014 on tehty useita kyselyjä, jotka ovat osoittaneet, että noin 2,9 miljoonaa kansalaista Euroopan unionissa olisivat halunneet sijoittua toiseen jäsenvaltioon vuonna 2015, mutta yli miljoona näistä ainoastaan teki sen. On heikkouksia näiden Euroopan unionin toimien rahoittamien toimien seurannassa ja rahoittamisessa, jolla helpotettaisiin liittymistä, eh, liikkumista. 2014-2020 kaudella jäsenvaltiot pystyvät käyttämään eh, sosiaalirahaston eh, varoja helpottaakseen liikkuvuutta työntekijöille ja laattiakseen erityisiä harjoitteluohjelmia alueellisilla, kansallisilla ja rajatylyttävillä ylittävillä alueilla. 2013-2014, kun hyväksyttiin toim- toimin, sosiaalirahastoa koskeva toimintaohjelma, komissio ei valvonut sitä, missä määrin jäsenvaltiot tosiasiallisesti olivat ohjelmoineet ohjelmia, joilla helpotettaisiin työntekijöiden liikkuvuutta. Näin ollen emme tiedä, missä vaiheessa – on tätä rahastoa käytetty tähän tarkoitukseen. Tärkeimmät rahoituslähteet työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseksi, joista maksuosuudet ovat tuo, tiedossa, koskevat Euroopan työllisyys- ja innovaatio, sosiaalisen innovaation ohjelmaa, joka on komission hallinnoima. Olemme tarkastelleet 23 rajoitettavaa ohjelmaa ja esiin tukemaan Eurisia on harvoja hankkeita, joilla joista on tullut oikein hyvät tulokset, tai kuinka monet työntekijät ovat saaneet työpaikan. Näissä hankkeissa oli jotakin puutteita ja näin ollen oli mahdotonta saada selkeät tulokset esiin. Eurosportaali on tärkein Euroopan unionin väline, jolla helpotetaan työntekijöiden liikkumista – merkittävä osa kansallisella tasolla auki olevista paikoista ei ole kuitenkaan täällä julkaistu. Olemme havainneet myös, että portaalista puuttuvat tietyt tärkeät tiedot, kuten esimerkiksi palkkauksen taso tai ehdokkuuksien jättämisen määräaika – 2016 tietty määrä työpaikkoja järjestettiin EURES avustajien kanssa. Kyseessä oli ainoastaan 3,7 prosenttia näistä yhteydenotoista. Tarkastuksen jälkeen olemme tehneet joitakin suosituksia, jotka koskevat tarvetta tarvetta mitata välineiden tunnettavuutta, joiden avulla helpotetaan työntekijöiden liikkumista tai ilmoitetaan syrjinnästä. Edelleen työntekijöiden määrästä ja työmarkkinoiden tasapainosta on tarvita lisää tietoa, olisi myös saatava tasapainotettua liikkumistilannetta, jotta voitaisiin varmistaa täydentävyys ja suorituksen parempi seuranta. EURES ja EAC-ohjelmin osalta olisi myös parantaa toimintaa. Ja EURESista olisi tärkeää saada todellinen rekrytointiväline. Kiitoksia. Ja, wir danken Ihnen für einen wirklich interessanten, wichtigen Bericht. Kiitokset erittäin mielenkiintoisesta äh, raportista ja kiitokset tästä tulkeille. Äh, no niin, nyt kollega Pirinski. And, uh, as you pointed out, this is a... Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, tämä on erityisen tärkeä aihe, joka on kovasti esillä keskusteluissamme. Esittelijä haluaisi sanoa seuraavaa. Tilintarkastustuomioistuimen esittämä kertomus on erityisen tärkeä, koska se puuttuu peruskysymykseen työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. Arvon jäsen tilintarkastustuomioistuimesta ja hänen kollegansa ansaitsevat kiitokset erityisesti siitä, että huomiot ja suositukset eivät liity ainoastaan siihen, miten julkisia varoja käytetään, mutta siellä kiinnitetään myös riittävästi huomiota siihen tapaan, jolla komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat tästä perusoikeudesta ja suojaavat sitä. Tilintarkastustuomioistuimen löydöksistä nähdään selvästi, että vapaalle liikkuvuudelle on vielä suuria haasteita, joihin on puututtava myös yhteislainsäätäjien toimesta nykyesteiden poistaminen vastavuoroisista ammattipätevyyksien tunnustamisesta esimerkiksi. Tämän prosessin pitää olla yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen sekä kansalaisille että viranomaisille. Toinen huomio liittyy siihen, että halutaan paremmin koordinoida sosiaaliturvajärjestelmiä, erityisesti ajatellen täydentäviä eläkejärjestelmiä, jotta voidaan estää se, että että ihmiset eivät halua muuttaa työn perään. Komission kannattaa varmasti huomioida tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja tehdä vastaavia ehdotuksia. Erityiskertomuksessa tilintarkastustuomioistuimelta puhutaan myös rajat ylittävistä liikkuvuushankkeista, joita rahoitetaan EASI-ohjelman kautta, kuten mainittiin. Komission ja erityisesti työllisyyspääosaston pitäisi huomioida tämä tulevissa tarjouskilpailuissa, jotta voidaan saada mitattua käytännössä sitä, mitä lisäarvoa EU-rahoituksesta saadaan ja mikä vaikutus tällä tuella on. Työllisyyspääosaston pitäisi myös luoda suuntaviivoja kansallisille EURES-koordinaattorille ja sosiaalirahaston edustajille, jotta voidaan huolehtia siitä, että EURES ja EASI tukevat rajat ylittävää liikkuvuutta. On tärkeää, että hallintoviranomaiset käyttävät tehokkaammin hyödykseen niitä mahdollisuuksia, joita sosiaalirahaston kautta on luotu tämän liikkuvuuden tukemiseksi. Nämä mahdollisuudet voivat vähentää työttömyyttä jäsenvaltioissa ja alueilla. Lisäksi voidaan puuttua siihen epäsuhtaan, joka on työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä. Vapaa liikkuvuus on kulmakivi sisämarkkinoilla, mutta tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta nähdään, että aitojen EUn työllisyyssisämarkkinoiden luomiselle on vielä esteitä. EURES-portaalin luominen on tärkeää. Näin se voisi olla hyvä väline kaikille EUn kansalaisille. Kuitenkin joissain jäsenvaltioissa esitetään ainoastaan osa työpaikoista, jotka ovat vapaana. Kahdeksasta tut- kahdeksan tutkitusta maasta on esittänyt suuremman määrän paikkaa. Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska esittävät 9-16 prosenttia ainoastaan. Näissä jäsenvaltioissa Eurosportaalissa olevien paikkojen osuus on pudonnut yli 15 prosenttia vuonna 2016 verrattuna aikaisempaan vuoteen. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin selkeästi tuo esiin huolensa siitä, minkä laatuisia työpaikkoja portaalissa on. 39 tarkastetusta 15 ilmoituksesta oli sellaista, että siellä ei ollut kaikkea tarvittavaa tietoa, esimerkiksi hakemusten määräaika. Tämä asia on oikaistava tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaan, jotta Eurosportaalista voi tulla aito eurooppalainen väline. Erityiskertomuksessa on todettu monta ongelmaa, joihin vaaditaan nopeaa toimintaa eu toimielinten ja kansallisten tahojen puolelta, jotta saadaan aikaan aidot EUn työmarkkinat ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Kiitos. Ja, und ausnahmsweise machen wir bitte kurz Selvä. Ja sitten äh, vielä jäsenille puheenvuoro. Martina, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, tilintarkastustuomioistuimelle. Kuten puheenjohtaja oikeutetusti sanoi, tänään on äh, työllisyysvaliokunnassa tärkeää tärkeä äänestys palveluiden vapaudesta, mutta tämä kuitenkin liittyvät toisiin, liikkuvuuspaketti ja, ja työntekijöiden lähettäminen. Kuten kollega Pirinski, jonka kanssa teemme läheistä yhteistyötä työllisyysvaliokunnassa, sanoi, vapaa liikkuvuus EU:ssa on EU-kansalaisuuden kulmakivi kivi ja sen oikeudellinen perusta on perustamissopimuksissa. Että sanotaan, että noin 4 prosenttia työntekijöistä hyötyy tästä edusta. Luku voisi toki olla korkeampi. Työntekijöiden liikkuvuus on kymmenen kertaa matalampi kuin USA. Okei, tilanne on tietenkin hieman eri, mutta minä uskon, että Euroopan unioni voisi parantaa tilannetta. Meidän täytyy keskittyä enemmän siihen, että voimme poistaa esteitä, varsinkin tällaisia pitkäaikaisia esteitä. Me tarvitsemme selkeitä sääntöjä ja menettelytapojen yksinkertaistamista sekä EUn kansalaisten tietoisuuden parantamista liittyen työntekijöiden liikkuvuuteen. Parempi työvoiman liikkuvuus unionissa voisi olla – avuksi, kun pyritään vähentämään varsinkin nuorisotyöttömyyttä, koska nuorisotyöttömyydessä on valtavia eroja. On alueita, joissa nuorisotyöttömyys on 50 prosenttia, jos työllisyys on 50 prosenttia ja minun alueellani niin se on taas hyvin korkea. Ja meidän täytyy myös parantaa osaamisen ja työpaikkojen yhdistämistä. On tiettyjä asioita, joissa voisimme mennä hieman syvemmälle, sanon tämän tilintarkastustuomioistuimelle. Näin nämä äh, luvut työvoiman liikkuvuudesta äh, perustuen äh, siihen maahan, missä asui. Kaikkein aktiivisimmat työvoiman liikkujat ovat isosta Britanniasta, mikä on äh, mielenkiintoista, mutta he ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa Brexitin suhteen. Ja miten me voimme tähän äh, tarttua. Ja se, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi, niin komissiolla ei ole tarpeeksi informaatiota todellisesta työvoiman liikkuvuudesta, eikä komissio tee tarpeeksi pätevyyksien tun, molemminpuoliseksi tunnustamiseksi, kielimuureille ja niin edelleen. Miksi komissiolla ei ole todellista informaatiota todellisista työvoiman liikkuudesta? Onko tämä tiedon puuteongelma, onko tämä jäsenvaltiotason ongelma, sieltä ei anneta informaatiota, mikä se ongelma on? Sitten toinen kysymys, on mitä komissio suunnittelee seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen? Millä tavalla työvoiman liikkuvuus näkyy komission ehdotuksessa, jonka tulemme näkemään toinen toukokuuta? Ehm, ja mikä, mitkä tulevat olemaan nämä konkreettiset ehdotukset parannukseksi? Ja lopuksi äh, talousarvion valvontanäkökulmasta. Varojen tehokas käyttö on meille tärkeää ja me puhumme enemmän ja enemmän Euroopan tai EUn varojen käytön lisäarvosta. Minusta ei ole mitään konkreettisempaa kuin työvoiman liikkuvuus. Siinä me voimme todellakin osoittaa käytännössä kansalaisille Euroopan lisäarvon. Joten miten tämä lisäarvo näkyisi liikkuvuudessa tulevaisuudessa? Kiitos. Sitten kollega Kon. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ihan lyhyt kysymys komissiolle. Ensin tilintarkastustuomioistuimelle kiitos tästä erityiskertomuksesta tässä yhteydessä. Olin myös Rainin työnvälittäjän yhteydessä. Hän on hyvin innostunut, mutta koko alueen EURES portaali on ikään kuin hänen harteillaan tällä alueella. Miten komissio voi nopeammin, tehokkaammin antaa apua niin, ettei koko kysymys ole yhden miehen harteilla, vaan että hän saa enemmän tukea EURES neuvonta yksi yksikköjä ollaan lähinnä poistamassa eikä lisäämässä. Miten komissio voisi auttaa, jotta nopeammin voidaan tukea ja saada lisää varojakin tulevaisuudessa, koska tämä on niin tärkeä tarkoitus? Thank you very much, Chairman. I, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tukea tätä asiaa, joka täällä todettiin aikaisemmin, eli että puuttuu julkista tietoa ja tosi asioita julkisissa asioissa. No toki minä tulen Iso-Britanniassa, siellä työllisyyden liikkuminen on tuonut valtavaa hyötyä taloudelle. Se näkyy kaikkialla. Mutta itse asiassa kyseessä on maa, jossa työvoiman liikkuvuus on ollut hyvin ristiriitaista. Kun katson julkista keskustelua, niin suurin osa tästä keskustelusta ja ristiriidosta perustuu uskomuksille, jotka eivät pidä paikkaansa e, jotka eivät kestä tarkastelua. Esimerkiksi keskustelun siitä, että liikkuvuus olisi jotenkin johtanut siihen, että palkkoja olisi puolojettu ihmisille, jotka elävät kyseisessä maassa. Minä haluaisin nyt haastaa tilintarkastajat. Tällaista näyttöä ei nimittäin ole ollenkaan. Tosi asia on se, että on tällainen vaikutelma, koska nämä hyvin alhaisen tason työntekijät ovat, taka, he ovat näitä kaikkein näkyvimpiä henkilöitä, jotka tekevät tätä, tätä työtä. Ei lääkärit ja pankkiirit niin nä- näy, mutta elintarviketeollisuuden ihmiset ovat edelleen näkyvissä. Ja sitten e, e, näistä sosiaaliedusta hyötyminen, tämäkin koetaan liittyvän suoraan työntekijöiden liikkuvuuteen. Kysymykseni kuuluu, onko tarkastajien näkemys sellainen, että erityisesti komissio olisi epäonnistunut siinä, että nämä tosiasiat olisi tuotu julkisen keskusteluun kunnolla? ja näin vaarantaneet, vaarantanut koko tämän prosessin itse asiassa. Danke für die Generaldirektion Soziales. Kiitos. Äh, ja sitten pääosaston äh, pääjohtaja Ton, olkaa hyvä. Thanks for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kysymyksistä ja kommenteista. Pyrin vastaamaan. Yleensä aina kiitellään tilintarkastustuomioistuinta, mutta jos ajatellaan viime vuonna tehtyä työtä ja keskusteluita, niin todella on todettava, että yhteistyö sujui hyvässä hengessä ja keskustelut olivat todella mielenkiintoisia. Ja kuten olette nähneet, olemme näin hyväksyneet kaikki suositukset samalla painottaen tiettyjä realiteetteja, tiettyjä faktoja siitä, mitä me jo teemme. Haluan puhua lyhyesti ja sitten kolme seikkaa. Ensin aiheesta, sitten suosituksista, joihin palaan, ja sitten kolmanneksi keskeisin oppi, jonka olemme saaneet tästä harjoituksesta. Ensin itse aiheesta kaikki oikeastaan sanoivat tämän jo, joten en lähde toistelemaan, mutta toden, totean vain, että kyse on perusperiaatteesta työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, joka on keskeinen pilari Eurooppa-hankkeessa. Konkreettisesti kyse on siitä, että eu kansalaiset – työntekijät voivat vapaasti asua, työskennellä, osallistua taloudelliseen, sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen elämään EUn jäsenvaltioissa. Pari viikkoa sitten, ehkä huomasitte ja luitte, vuosittaisen komission kertomuksen EUn sisäisestä työvoiman liikkuvuudesta. Siellä on paljon lukuja, paljon tietoa. EU muuttuu opettajista, mistä nämä ihmiset tulevat, mihin lähtevät, ketä he ovat. Tutustukaa siihen, koska luvut ovat todella mielenkiintoisia. 2017, tämän vuoden 2017 kertomus, joka voi kertoa meille paljon tietoja. Ja aikaisemmin on nähty asia, joka vahvistetaan nyt tässä raportissa. Tämä trendi on sellainen, että työvoiman liikkuvuus EU:ssa on tietenkin tosiasia, mutta myös kasvamaan päin. Tilintarkastustuomioistuin mainitsi 11 miljoonaa. Meillä on lukuna 17 miljoonaa, jos otetaan huomioon eläkeläiset tai kokonaiset perheet. Joten EU:ssa tänä päivänä meillä on 17 miljoonaa EU-kansalaista, jotka ovat joskus tehneet vaikeankin päätöksen lähteä asumaan, elämään ja työskentelemään toisessa EU-maassa. Myös lähetettyjen työntekijöiden osalta nähdään sama. Jos verrataan kymmenen vuoden takaisen lukuun, niin se on melkein kaksinkertaistunut nyt 2,3 tai 4 miljoonaan, jos oikein muistan. Sama koskee kansainvälisiä kuljetuksia ja myös rajat työntekijöitä. Meillä on tietysti oma Politiikkamme syrjintä ei voida salia kansalaisuuden pohjalta. Haluamme poistaa esteet. Meillä on oikeudelliset puitteet. Se on tärkeä asia. Meillä on asetukset ja direktiivit olemassa. Ja varmasti ette huomanneet, että viimeksi kuluneen kolmen neljän vuoden aikana on puhuttu oikeudesta puitteista kovasti. Täytäntöönpanodirektiivistä on puhuttu ja tuorein asia liittyy lähetettyä lähetettyihin työntekijöihin ja toivottavasti tänään parlamentti hyväksyy uudelleen tarkastelun, joka lähti liikkeelle vuonna 2016. Meillä on politiikka, oikeudelliset puitteet ja tietyt välineet, joissa keskustellaan jäsenvaltioiden edustajien, työmarkkinaosapuolten kanssa. Meillä on välineitä kuten EURES-verkosto, EURES-portaali ja meillä on eri ohjelmia jotka rahoittavat joitain hankkeita, Euroopan sosiaalirahasto ja EASI-ohjelma myös. Kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Välineet, joita meillä on, hankkeet, joita rahoitamme, ovat sellaisia, että ne heijastelevat meidän tulevaisuuden näkymiämme, strategiamme. Tilintarkastustuomioistuimessa keskityttiin lähinnä välineisiin, mutta sitten suosituksista toisena kohtana, niin haluaisin ehkä lukea uudelleen tämän erityiskertomuksen otsikon, joka heijastelee täysin tilintarkastustuomioistuimen sanomaa. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, perusvapaus on varmistettu, mutta EU-varojen parempi kohdentaminen helpottaisi työvoiman liikkuvuutta. Meillä on siis tietyt suositukset, joita on esitetty lähinnä komissiolle, mutta myös jäsenvaltioille, joilla tietenkin on kriittisen tärkeä rooli tässä työssä. Siitä, miten mitataan asioita, on totta, että meidän pitäisi pyrkiä kysymään niiltä, jotka ovat lähteneet, saavatko he riittävästi tukea, onko se riittävän tehokasta ja niin edelleen. Sinun Eurooppasi solvit mainittiin ja Eures myös tässä. Sinun Eurooppasi ja solvit kuuluvat toiselle osastolle pääosastossa komissiossa, mutta mitä Eurosportaalin osalta nähdään, on, että tämä on kyllä melko vaikuttavaa. On todettava, että luvut ovat melko vaikuttavia kuukausittain yli 400 miljoonaa käyntiä EU-portaalissa ja yli 1,2 miljoonaa käyttöä ja katsotaan tietenkin, miten sitä voidaan parantaa. Toinen suositus on se, että käytetään olemassa olevaa tietoa paremmin, jotta voidaan nähdä, syrjitäänkö liikkumisvapauden osalta. Ja tämän haluaisin yhdistää suositukseen kolme, jolla parannetaan työvoiman liikkuvuusmalleihin ja virtoihin liittyvää tietoa ja sen keräämistä hyödyntämistä. Totta, että tätä pitäisi pohtia. Ja kolmantena kohtana palaan siihen. Komissio on hyväksynyt ehdotuksen eurooppalaisesta työvoimavirastosta ja neljäs tehtävä tämän viraston osalta liittyy riskien arvioimiseen ja analysoimiseen ja sitä kautta voidaan vastata myös tuohon suositukseen kolme. Suositus neljä. On suunniteltava johon rahoitus paremmin. Tässä tilintarkastustuomioistuimen analyysi ja suositus on, että lisättäisiin synergia Euroopan sosiaalirahaston ja e asiohjelman välillä. Tässä tiedätte, että tietyt rajat tulevat vastaan, mutta on tässä mahdollisuuksiakin, joten Euroopan sosiaalirahasto on jaetun hallinnon alla EASI-ohjelma hallinnoidaan suoraan, mutta parantamisen varaa varmasti tässä on. Ja pyrimme toinen toukokuuta esittämään toivottavasti hyvän ehdotuksen tästä. Ymmärrätte varmasti, että minun on hiukan hankala tällä hetkellä sanoa enempää, koska... Koitakaa päästä nyt loppuun, koska tarkoitus oli lyhyt esitys. Uh, niin sitten suositukset 5 ja 6 liittyvät EURES-portaaliin ja lainsäädäntöviranomaisen ansiosta vuodelta 2016 – on hyväksytty teksti, jossa kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita saamaan mittaamismahdollisuuden siinä, miten hyvin toimet toteutuvat. Pitkään neuvoteltiin jäsenvaltioiden kanssa ja nyt tämä järjestelmä on käytössä, joten meidän tavoitteemme on, että Eurosista tulee aito eurooppalainen työnvälityspiste. Ja sitten viimeinen kohta Euroopan tason viranomainen, jotta voidaan parantaa tietoa, yhteistyötä kansallisten viranomaisten kesken ja parantaa näiden viranomaisten mahdollisuuksia tukea työvoiman liikkuvuutta. Tämä esitys on pöydällä ja toivon, että tätä erityiskertomusta sitä käytettiin perusteluissa ja toivon, että tämä voidaan hyväksyä. Puheenjohtaja keskeyttää. Olen pahoillani. Yleensä lyhyt esittely merkitsee 15 minuuttia, ei 35 minuuttia. Meidän täytyy nyt pysähtyä. Laitamme tämän uudelleen esityslistalle, jotta voimme käydä tästä tarkemman keskustelun. Kiitokset ja näin tämä esityslistan kohta on käyty päätökseen. Meidän täytyy hieman opetella tämän, että mikä on lyhyt esitys ja mikä ei ole sitten meillä kaikilla on yhteiset säännöt. No niin, toivottaisin äh, tervetulleeksi Ukrainan valtiovarainministerin. Äh, olemme iloisia, että olette täällä. Ukraina on ollut useita kertoja esityslistalla. Toukokuussa 2016 me kävimme Ukrainassa. Ja sitten meillä on äh, vuodelta 2016 tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus Ukrainasta. Olen iloinen, että tulitte tänne. Haluaisimme tilannekatsauksen Ukrainan tilanteesta. Muistuttaisin myös, että meillä on 8 miljardia tukia ja sitten makrotaloudellista tukea lainoina vuoteen 2014 15 ja sen jälkeen vuodesta 2015 lähtien meillä on uusi sopimus, joka on 11,2 miljardia, josta kahdeksan miljardia menee lainojen kautta, joten meillä on todellakin merkittävä asia, josta meidän on nyt keskusteltava. Herra ministeri, olkaa hyvä. Good morning. Kiitos, hyvää huomenta. Puheenjohtaja, arvot Euroopan parlamentin jäsenet, olen Minulla on kunnia saada osallistua tämän päivän valiokuntanne kokoukseen ja teidän tuestanne makrotaloudesta tuesta Ukrainalle. Ensin haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän jatkuvasta tuestanne Ukrainalle kuluneiden vuosien aikana, varsinkin viimeisen neljän vuoden jakson aikana. Huolimatta ennakkoon ennakoimattomista edistysaskelista viimeisen neljän vuoden aikana, Ukraina on yhä vielä hankalassa poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa. Ja hybridisota sekä aikaisempien vuosien uudistusten puute merkitsee sitä, että vie enemmän aikaa saada maa uudistettua. Katsotaanpa lukuja verrattuna vuoteen 2014-2015 ja mikä tilanne on nyt. Tuloksena hybridisodasta me menetimme 16 prosenttia BKTstä, inflaatio nousi 44 prosenttiin, budjettivaje lähes 5 prosenttia ja äh, keskuspankin rahavarannot olivat hyvin matalalla tasolla. Ja olimme täysin riippuvaisia Venäjän federaation toimittamasta kaasusta ja kauppasuhteesta sen kanssa 2014 siis. Nyt neljä vuotta myöhemmin olemme, talous on lähtenyt kasvuun, kasvu on vuositasolla noin 3 prosenttia, inflaatio tulee olemaan noin 9 prosenttia ja budjettivajeen väheneminen on 1,7 prosenttia viime vuonna. Ja tuemme politiikkaa, joka vähentää budjettivajetta. Ja keskuspankin rahavarannot ovat nyt noin 19 miljardia dollaria. Emme enää ole täysin riippuvaisia kaasun tuotannosta. Olemme myös ää, äh, äh, eriyttäneet kauppaamme. Ja tämä johtuu hyvin kunnianhimoisesta agendasta, jota olemme toteuttaneet, mutta myös äh, tuesta, jota olemme saaneet kansainvälisiltä tukijoiltamme, ja Euroopan unioni on niistä yksi päätukija. Viimeisen neljän vuoden aikana saimme aikaan enemmän kuin mitä oli saatu 23 vuoden itsenäisyyden aikana. Me otimme käyttöön äh, hajautettua hallinta, antikorruptiota, uutta infrastruktuuria, äh, eläkeuudistus, koulutusuudistus, terveydenhuoltouudistus, putsasimme pankkisektorin ja muutimme energiasektoria. Mutta nämä uudistukset eivät, suurin osa niistä ei ole vielä valmiita. Ja monet teistä miettivät, mitä, miten kauan tällaiset uudet uudistukset vievät aikaa. Ja samahan on Ukrainassa kaikkia uudistuksia ei ole täytäntöön pantu ja me tarvitsemme lisää tukea, jotta voimme varmistaa, että uudistukset edistyvät, mutta myös että meidän taloudellinen tilanne vahvistuu. Jos katsotaan vuotta 2018 ja 2019, eli tämä vuosi ja ensi vuosi, meillä on kohtuullisen monimutkainen tilanne liittyen äh, tiettyihin maksuihin, jotka on tehtävää. Kaiken kaikkiaan me tarvitsemme noin 7 miljardia dollaria ulkopuolista rahoitusta. Ja tästä neljä voi tulla kaupasta IMF-ohjelman kautta ja lopun pitäisi tulla perinteisistä lähteistä ja tämä selittää, miksi makrotaloudellinen tilanne on meille niin tärkeää nimenomaan ja tuen lähteenä. Teidän täytyy myös äh, ymmärtää ne haasteet, joita meillä on edessämme. Äh, Vuosien vaaleja ja tämä on yleensä silloin se vuosi, jolloin ei kiinnittää niin paljon huomiota tärkeisiin uudistuksiin. Meillä on vielä äh, institutionaalisia heikkouksia, mutta kaikissa maissaan tämä vie paljon aikaa, eikä Ukraina ole mikään poikkeus tästä. eturistiriitoja on tällä hetkellä jonkin verran. Kissan hännän vetoa. Demografia on yksi asia, johon meidän on puututtava pitkällä aikavälillä, suunniteltava maan tulevaa kehitystä. Ja sen lisäksi myös suhteet Venäjään. Rahoitusnäkökulmasta teidän täytyy ymmärtää yksi asia. 5 prosenttia, yli 5 prosenttia meidän BKTstämme menee puolustukseen ja turvallisuuteen. Ehkä kaikkein suur, korkein luku maailmassa huolimatta kaikista näistä muutoksista ja haasteista me olemme sitoutuneet vahvasti uudistustoimenpiteisiin ja haluamme täytäntöön panna täysin assosiaatiosopimuksen EUn kanssa. Me emme ole sellaisessa tilanteessa, että, että voisimme edes pysäyttää tämän muutosjunan, emmekä edes halua sitä. Avain painopisteet ovat se, että viemme päätökseen jo käynnistetyt uudistukset. Olemme hyväksyneet paljon uusia lakeja, jotka luovat tärkeitä puitteistoja näiden avainalueiden uudistamiseksi. Ja nyt on aika täytäntöön panna ne. Ja tämä on tavoite seuraaviksi vuosiksi. Tähän kuuluu yksityistäminen, energiasektori, antikorruptio, tuomioistuin, ja antikorruptioinfrastruktuureja, joka rakennetaan nyt nollasta. Tähän kuuluu myös julkisen hallinnon uudistuksen loppuun vieminen. Mainitsen tässä vain ihan muutamia asioita, mutta luonnollisesti agendallamme on hyvin paljon muitakin asioita. Me emme ole vieneet päätökseen kaikkea makrotaloudellisen avun tukea. 600 miljoonaa euroa viimeisestä siivusta, joka on budjetoitu, emme ole saaneet. Joten 21 ehdosta me olemme täydentäneet, täyttäneet 17. Ja se, että me emme ole vieneet kaikkia päätökseen, merkitsee sitä, että me emme ole saaneet makrotaloudellista apua ja olemme joutuneet eh, tekemään hätäaputoimia, että olemme saaneet rahoistettua kaiken. Onnistuimme tässä ja saimme lainata lyhyellä aikavälillä rahaa, mutta tämä on vaikuttanut sitten puolestaan tähän vuoteen joka tekee makrotaloudellisen avun ensimmäisen siivun saamisen erittäin tärkeäksi meille. Me jatkamme työskentelyä, jotta me saamme täytettyä nämä ehdot ja neljä on jo viety päätökseen, kaksi ovat lähellä. Meidän tavoitteinamme on viedä nämä vaatimukset tai toteuttaa nämä vaatimukset päätökseen siihen ennen kuin uusi ohjelma hyväksytään. Sen lisäksi haluaisin kertoa myös IMFn ohjelmasta, koska nämä ohjelmat ovat yhteydessä toisiinsa samoin kuin Maailmanpankin ohjelmat. Tulen juuri Washington DCstä, jossa keskustelimme ehdoista seuraavan makrotaloudellisen avun maksamisesta. Ja me yritämme nyt toimia nopeasti. Meidän neuvottelutiimimme jäi Washingtoniin neuvottelemaan ja toivon, että kesäkuun mennessä olemme siinä tilanteessa, että saamme seuraavan MFA tuen maksusiivun. IMF on ollut hyvin tu- tukeva, tukenut meitä, vaikkakin tilamme on poliittisesti johtanut nyt siihen, että kaasutariffeja Venäjä on nostanut 30 prosessilla, joten meidän täytyy nyt löytää vaihtoehtoja, joilla voimme uudistaa kaasusektoria ilman, että kuitenkaan luomme sosiaalista epätasapainoa Tämän kaiken sanottua niin haluaisin vielä kerran kiittää teitä teidän tuestanne ja pyytää teitä tukemaan meitä myös tällä kertaa. Meillä on akuutti tarve saada makrotaloudellista apua, jotta voimme tukea meidän käynnissä olevia uudistusprojektejamme, mutta myös siksi, että voimme varmistaa Ukrainan taloudellisen vakauden. Ja tämä tarve on vakava. Joten haluaisin varmistaa, että nämä menettelytavat eivät myöhästy ja että me saisimme tämän ensimmäisen MFAn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa syksyn alussa. Kiitos. Kiitämme teitä tästä statusraportista, siis me emme ole mitään ulkopolitiikkoja. Asiat voisivat olla, te voisitte esittää asiat äh, hieman konkreettisemmin meille. Voisitteko te sanoa näistä neljästä asioista, mitkä ovat auki, miksi ne ovat auki, mitä te ajattelette niitä? Ja sen jälkeen sitten voimme antaa komissiolle puheenvuoron. So um, we had the uh, specifically niin puhumme neljästä ehdollisuudesta. Ensinnäkin uh, uh, second is uh, introduction of the credit. Woodburn toiseksi rekistereiden käyttöön ottaminen ja sitten varsinaisen omistajan rekisteröiminen, osakasrekisteri ja neljäs on automaattinen sähköinen varallisuusilmoitus. Ensimmäisestä kohdasta pääsimme siihen sopivuun, joka mahdollistaa tämän kysymyksen poliittisen ulottuvuuden poistamisen tässä – EUn assosiaatiosopimuksen alla on tarkoitus sopia tästä asiasta, jotta voidaan huolehtia siitä, että ratkaisu löytyy. Jos on assosiaatiosopimuksessa, niin se saadaan sovittua. Ja toisessa kohdassa laki hyväksyttiin alkuvuodesta – hyvin nopeasti me hyväksymme lain kuukautta sen jälkeen, kun sitä esitettiin. Tämä on saatu esitettyä. Ja sitten varsinainen omistaja tai hyödyn saaja rekisteri, osakasrekisteri. Kun puhutaan ehdollisuudesta, haluaisin painottaa tätä. Tämä ehto ei ollut kovin selkeä. Emme oikein tienneet ihan tarkkaan, mitä piti tehdä. Nyt näyttää siltä, että Ukraina luo uudenlaisen mekanismin, jota ei ole missään EU-valtiossa vielä. Joten me olemme nyt ennakkotapaus. Ja tätä järjestelmää käytetään sitten tulevaisuudessa kaikissa EU-maissa. Joten tietenkin tarvitsemme tässä tukea, Meillä on erityisrättiläs, joka on aloittanut tämän työn kuukausi sitten. Tähän menee vähän aikaa, mutta kun ehdollisuudesta puhutaan ja kun on tunnistettu, mikä tie tässä vie meitä eteenpäin, niin ehdollisuuteen tämä liittyy, jotta nämä saadaan hyväksyttyä ennen kuin ohjelma hyväksytään. Ja sitten automaattinen omaisuusilmoitusten tarkastus Me muutimme lähestymistapaamme tässä. Henkilökohtaisesti olin tässä työssä ja arvioimme uudestaan tätä kysymystä ja sen takia kaikki ongelmat on ratkaistu. Meillä on nyt Ukrainan hallitus ja DPn tuki tälle, joka on tehnyt aloitteen sen eteen, että tämä ohjelmisto hyväksytään ja tarjouskilpailu lähti liikkeelle – pari päivää sitten, joten nyt olemme taas oikealla tiellä ja saamme varmasti oikeat tulokset hyvinkin pian. Ja, vielen Dank. Wir ahnen schon die... Kiitos. Voimme jo aavistella näitä ongelmia, mutta haluaisimme nyt hieman tarkemmin tietää niistä. Ja nyt sitten äh, Rova Matanova komissiosta, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair, Minister. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. En nyt mene tässä erityisesti yksityiskohtien. Haluaisin vain täydentää, että lisäyksenä tähän makrotaloudellisen ta- operaation, josta ministeri kertoi, me tuemme Ukrainaa merkittävällä kahdenvälisellä ohjelmalla. Tämän lisäksi te itse ja teidän kolleganne ovat vierailleet eh, Ukrainassa jo vuosi sitten ja siellä tästä tilanteesta kuultiin. Halusin sanoa, että vuodesta 2014, silloin kun tämä Manan vallankumous tapahtui, niin tu, olemme tukeneet hyvin merkittävällä tavalla valtion rakennussopimuksen kautta maata. Siinäkin oli ehtoja ja 29 ehtoa peräti ja näitä maksueriä komission puolelta. Olemme oikein tyytyväisiä näihin ehtoihin. Ja viimeisen kolmen vuoden aikana olemme rakentaneet hyvin vahvan ja kohdennetun ohjelmapaketin, jonka kautta on tuettu valtion rakenteiden rakentamista ja korruption ehkäisyä, oikeuslaitosta, julkishallintoa ja hajauttamista. Nämä olivat nämä suuret kokonaisuudet, joita olemme tukeneet ulkoisen investointisuunnitelman kanssa. Olemme samalla linjalla, olemme sen kanssa, sitä työstäneet Euroopan parlamentin kanssa ja sen myötä olemme siirtäneet painotusta liikenemän ja kasvun tukemiseen. Meillä on taloudellisen kehityksen ohjelmaa, joka on kohdennettu pk-yrityksille ja hiljattainen energiatehokkuusohjelma, joka on kohdennettu myös siihen, että tuettaisiin liiketoiminnan kehittymistä. Nyt haluaisin korostaa vielä sitä, että kaikissa näissä ohjelmissa ja näiden vuosien aikana osa varoista on kohdennettu siihen, että on tehty työtä sekä jäsenvaltioiden kanssa että kansainvälisten rahoitusinstituutioiden kanssa ja näin tuhu, tuettu tiettyjä uudistushankkeita kaikilla näillä aloilla, jotka mainitsin. Niihin liittyy toimintapoliittiset uudistukset, ja niihin liittyvät ehdot. Mehän tuemme näitä uudistuksia ja useista niin niistä ministerikin täällä puhuikin. Yhdessä ministeriön kanssa olemme kehittäneet julkisrahoituksen hallinto-ohjelman. Siinä on Liettuan ja Ruotsin hallitukset, Maailmanpankin IMF mukana. On paljon muitakin toimia eri alueilla. Vahvaa tukea esimerkiksi on annettu annettu korruptiovastaisille instituutioille yhteistyössä Tanskan hallituksen kanssa ja Puolan hallitus on ollut mukana julkishallinnon uudistuksessa ja Ruotsin muistaakseni myös. Tässä on aikamoinen palapeli, jonka kautta hyvin kattavalla tavalla tuetaan tätä maata näiden ohjelmien kautta vielä lopuksi haluaisin todeta, että tulen itse siirtymä maasta ja on sanottava, että uudistusten määrä, joihin on ryhtytty, ei vain paperilla, vaan jotka todella on täytäntöön pantu, on äärimmäisen merkittävä. Vain viime vuoden aikana eläke, terveys- ja koulutusuudistukset olivat varsin kattavia vakaamassa yhteiskunnassa ja demokratioissa ne olisivat aikamoisia ponnistuksia kenelle tahansa, joten kyllä vahvasti tuemme tässä Ukrainan hallitusta ja toivomme vahvasti, että pystymme saamaan vihreän valon Ekfiniltä ja tätä makrotaloudellista tukea varten. Todella toivon, toivomme, että, että tämä tuki saadaan näihin maksutaseongelmiin. Kiitos. Ja, vielen Dank. Also, ja, wenn es einfach wäre, wären wir nicht. No, jos tämä oli helppoa, niin me, me tätä tarvit, eh, ei täällä tarvitsisi edes olla. Minua kiinnostaisi nyt se teidän näkemyksenne näistä neljästä auki olevasta äh, ehdosta ja mikä tämä 600 äh, miljoonan euron blokeeraus, millä tavalla se voidaan avata. Toinen kysymys tämä koko asia on hyvin hankala ja iso asia. Ja yleensä väärät ihmiset äh, saavat moitteet. Mutta olemmehan nähneet myös, miten paljon vastarintaa on keskusteluissa äh, parlamentaarikkojen kanssa. Ne ovat jääneet minun mieleeni esimerkiksi äh, kieltäydyttiin kertomasta sitoumuksia ja muuta. Eli se haiskahti. Eli miten te arvioitte asioita, jotka eivät ole vain paperilla, vaan todellakin toteutettu, miten kestäviä ne ovat, miten te arvioitte tilanteen ja haluaisin tämän tietää myös teiltä, herra ministeri. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, madam. Kiitos uh, puheenjohtaja. Miten kestäviä nämä uudistukset ovat? ikävä kyllä, kuten näemme myös EU-ssa ja valtamerten toisella puolella, niin tämä kestävyyskysymys on suhteellinen termi asioista, jotka ajatellaan, että ne ovat kestäviä, kun liitytään unioniin, niin yhtäkkiä se sitten kaatuu aikaisemmin hyvin demokraattisissakin yhteiskunnissa, joten en voi ennustaa, mitä tapahtuu kymmenen vuoden kuluttua Ukrainassa – mutta mitä, mä voin sanoa on, ja ministeri viittasikin siihen, kun hän puhui tästä äh, omistajuudesta. Jotkut äh, meistä, kun asetimme näitä ehtoja paperille, olimme hieman liian äh, äh kunnianhimoisia, koska mitä aikaisemmin äh, oli mukana makrotaloudessa avussa, niin tavallaan tai kukaan ei niitä täytä. tosiaalisen edunsaajan asemaa tai omistajuutta. Me olimme ehkä hieman liian kunnianhimoisia. Eli varsinkin tässä tosiasiallisen omistajuuden kysymyksessä me lähdimme hieman tuntemattomille vesille. Asiantuntijat tekevät nyt yhteistyötä hallituksen kanssa niin, että löytäisimme ratkaisun ja voisimme sanoa, että ehto on täytetty ja, ja että ratkaisu olisi kuitenkin uskottava. Ja mitä tulee tulojen äh, julkistamiseen tai varojen julkistamiseen, niin äh, sekä syvyys että laajuus tässä ehdossa on kaikkein suurin. Siinä mennään todellakin pitemmälle. Esimerkiksi minun kotimassani ei mennä siihen niin pitkälle, eikä, enkä uskota teidänkään kotimaissanne, joten tämä on nyt hankala tehtävä. Kyllä, maan täytyy saada aikaan jonkinnäköinen automaattinen järjestelmä, mutta meidän täytyy myös äh, todeta, että ehdot olivat äh, kohtuullisen vaikeita täyttää. Joten rouva puheenjohtaja, minä uskon, että tämä vastustus, jota te näitte esimerkiksi radassa ja äh, muiden julkisten viranomaisten joukossa on ihan ymmärrettävää Äh, koska tässä on kysymys siirtymäkausia. Kaikki ovat lähteneet tässä taistoon. Ei kukaan meistä halua lähteä tämän, tällaisten paljastusten tasolle. Mutta tässä on kuitenkin käynnissä vilkas keskustelu ja hyvin vahva kansalaisyhteiskunta Ukrainassa tukee tätä. Ja haluaisin myös painottaa, että mitä tulee korruptioon, tietoisuuteen siitä Ukrainassa on korkea, mutta ne, jotka tutkivat korruptiota systemaattisesti, tietävät, että heti kun hallitus ryhtyy tutkimaan tätä korruptiota, niin siitä syntyy välittömästi paljon keskustelua, kritiikkiä meiltä, kritiikkiä lehdistössä, mutta se, että saadaan aikaan hyvinvointia ja tehdään se avoimella tavalla on paras keino korruptiovastaiseen taisteluun. Ja minusta Ukrainassa on viimeisen kolmen vuoden aikana tapahtunut muutos tällä alueella. Aikaisemmin piilossa maton alle lakaistu asia on nyt osa julkista keskustelua ja se on paras keino hoitaa tätä asiaa. Entäs nämä kolme muuta ehtoa saada makrotaloudellista apua? vanhasta makrotaloudellisesta avusta? No, nimenomaan tämä tuloilmoitus, jonka mainitsin, tämä järjestelmä, koska se on olemassa, koska suurin osa tästä ehdosta oli, että tämä informaatio annetaan julkiseksi. Ja se on olemassa jo puolitoista vuotta sitten se tehtiin. Joten nyt täytyy vain saada aikaan tällainen automaattinen verifikaatio kuten esimerkiksi mitä tilintarkastustuomioistuin käyttää, kun se seuraa tapauksia. Ja meidän täytyy myös katsoa, kun valmistellaan seuraavaa makrotaloudellista apua, että me vaadimme hallitukselta sitoumusta, että he aloittavat kaikkein tärkeimmistä asioista. Eivät he käynnistä paikallisen koulun rehtorin asioista, vaan että he aloittavat poliittisesti tärkeistä asioista. Ja mitä tulee ohjelmistoihin, uskomme, että tämä tapahtuu. Toinen, joka liittyy tähän tosiaaliseen omistajuuteen, tämä on hieman hankalampi asia. Meidän täytyy antaa teknistä apua, niin kuin olemme tehneetkin. Ja toivoa, että löydämme tai saamme tämän vietyä päätökseen. Ja sitten mitä tulee tämän, tähän puun vientikieltoon, niin äh, tämä asia on myös hoidossa ja luottorekisteri on hyväksytty. Joten uskon, että tämä ohjelmiston kehittäminen automaattisille tulon äh, verifioinneille ja se, että löydetään yhdessä ratkaisu tosiaaliseen omistajuuteen, niin uskon, että nämä ehdot on täytetty. Täällä on kolme jäsentä, jotka haluavat myös puheenvuoron. Kollega Zeller, joka oli kanssamme Ukrainassa. Äh, niin, kiitos paljon. Tervetuloa tänne, arvoisa ministeri. Kiitos, että olette keskustelemassa kanssamme. Makrotaloudellista apua annetaan erityisesti myös valuuttajärjestelmän tukemiseksi maassa. Ja Ukrainahan on viime vuosina ollut merkittävän inflaation horjuttama viime vuosina. Edelleen puhutaan noin 14-15 prosentista käsittääkseni. Ja yksi syy oli se, että pääomavirtoja ei pystytty ohjailman. Ja tähän vaikuttivat tietysti myös kansainväliset pankit. Pankkia meni nurin ja rahavirrat siirtyvät näin ulkomaille. Keskuspankin johtaja Rova Rynjattova, eikö niin? Hän oli viime vuoden Renatjevan, niin. Hän oli viime vuoden alussa vielä keskuspankin johtaja. Hän teki joitain parannuksia, mitä tuli yksittäisten pankkien omaisuuteen. Miten tämä, tämä prosessia jatketaan nyt? Käsittääkseni ulkomaiset pankit ovat kovasti esillä Ukrainassa, venäläiset, myös itävaltalaiset pankit. Miten valvotaan sitä, että tässä ei vapaasti pääse pääoma pakenemaan maasta muualle ja haittamaan maan järjestelmää? Yeah, uh, Chair. I went on the... Kiitoksia puheenjohtaja. Olin täällä vierellä mukana ja kun olimme paikan päällä näimme kyllä todella edistystä viime vuonna vielä enemmän Kaksi asiaa pisti silmään vierailulla. Ensinnäkin tietenkin nämä väitteet, jotka koskevat korruptiota. Minusta tuntuu, että silloin ei ollut kykyä käsitellä tätä asiaa. Meille esimerkiksi kerrottiin, että paikallisia ja alueelliset viranomaiset eivät pysty tähän puuttumaan ja ei vastaisia viranomaisia vasta perustumassa. Kysymys kuuluukin, miten on edistetty nyt tämän kapasiteetin rakentamisessa, niin että korruptioon voidaan puuttua. Sitten toinen asia, joka yllätti minut, koski sitä, että IMFn varoja johdettiin yleisbudjettiin, ja näin ollen oli hyvin vaikea jäljittää sitä. Kysymys kuuluu, onko mitään edistystä tapahtunut tässä asiassa. Tiedän, että tämä on vaikea. Meille kerrottiin, että on vaikea jäljittää keskusbudjettiin johdettuja varoja, jotka tulevat EUlta, koska se, että tässä Venäjän konfliktia on hyvin vaikea tunnista, mihin varat oikeastaan menevät. Kysynkin nyt, onko tapahtunut jotakin edistystä siinä, että voitaisiin jäljittää, miten EUlta tulevia varoja, jotka on kohdennettu keskusbudjettiin, on oikeastaan käytetty. No, Mulțumesc, doamna președinte. Uh, aș spune încă din... Kiitoksia puheenjohtaja. En ole yhtä mieltä siitä, mitä komissio sanoi tämä heti alkuun. Erityisesti mitä tulee näihin varsinaisiin edunsaajiin, jotka toimivat aktiivisesti Ukrainassa. Kerronpa nyt, miksi en ole yhtä mieltä. Tämä on neljäs erikoisvaliokunta, joka parlamentissa pyrkii käsittelemään veroparatiisi kysymystä. Meillä on luettelo näistä. Se ei ole kuitenkaan vielä täydellinen ja keskustelemme edelleen siitä, mitä luettelossa pitäisi olla ja mitä ei. Mitkä ovat kriteerit, joiden mukaan voimme määritellä, onko tietty maa veroparatiisi vai ei. Katsotaanpa, mitä tapahtui panama paperi skandaalin kohdalla esimerkiksi. Tietyn asian jo, jo toimiston toiminnasta on puhuttu Panamassa, mutta on hyvin vähän puhuttu kuuluisesta veroparatiisista, jossa oli paljon ukrainalaisia yrityksiä, joilla oli kuitenkin toimipaikka Panamassa – sodankin aikana, niiden päivien aikana, kun Itä-Ukrainassa ihmisiä kuoli, niin tietyt poliitti, poliitikot, ukrainaiset poliitikot avasivat Panamassa tällaisia valeyrityksiä. Tämä on todella vakava, vakavasti otettava asia. Tämä kolmas ehto, josta täällä puhuttiin, se on hyvin tärkeä ehto. Kun puhutaan Euroopan unionin rahoituksesta, on muistettava myös nämä ongelmat, jotka eivät liity ainoastaan korruptio ongelman näkyvyyteen, ja, vaan ihan todellisiin ongelmiin ja dokumentoituihin tuihin, tuituihin tilanteisiin. Ongelmia, joista on jo moneen kertaan täällä parlamentissa puhuttu. Haluaisin tietää lisää näistä ehdoista, jotka liittyvät varsinaisiin edunsaajiin. Minun mielestäni ne ovat tärkeitä, yhtä tärkeitä kuin korruption torjuminenkin. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että teknisesti tämä on aika helppo tapaus. Eivät nämä ole teknisesti mitenkään mahdottomia sääntöjä ja teknologiaa on olemassa, että voidaan saada selvillä, kuka on yrityksen omistaja ja millaisia sitteitä sillä on on toisiin yhtiöihin ja millaisia siteitä on ollut menneisyydessä. Jos Euroopan unionissa, muissa maissa, myös Yhdysvalloissa on sellainen tilanne, että poliittista tahtoa ei ole, niin haluaisinkin kysyä, että onko Ukrainassa poliittista halua saada aikaan tämän tyyppinen mekanismi? Ja, die stillen Teilhaber sind natürlich... Niin, on tietenkin tärkeää tietää, nämä asiat, koska silloin voidaan välttää näitä eh, ristiriitoja. Joten kyllä minä ymmärrän, kenen kaikki tämä pitäisi tietää. Herra ministeri, te olette nyt varmaankin saaneet ihan tarpeeksi kysymyksiä niin, että voitte nyt saada vuoron vastata. And I would like to start... Kiitos paljon. Lähtisin liikkeelle siitä, että odotin vierailua. En tiennyt, että se tapahtui jo. kysyn henkilöstöltä, niin mitä tapahtui, kun luulin, että olimme sopineet, että voisimme tavata tuon vierailun aikana. Ajattelen, että meillä olisi enemmän aikaa puhua siitä, mitä tehdään. Ai, tämä oli 2016. Selvä. Pidämme kiinni siis siitä sopimuksesta, että ensi kerralla kun tulette Ukrainaan, niin haluaisin mielelläni tavata teidät ja päivittää tietoja, niin kun meillä on vähän enemmän aikaa silloin esitettyihin kysymyksiin. pakoon, Miten voidaan huolehtia siitä, että raha ei lähde maasta? Ja mikä on pankkisektorin tilanne ja uudistusten tilanne tällä hetkellä? Niin, edellinen keskuspankin johtaja teki mielestäni ihan mahtavaa työtä – selvittääkseen pankkijärjestelmää. Hän toimi hyvin neutraalisti ja tehokkaasti. Hän pyrki selvittämään niitä ongelmia, jotka olivat olleet järjestelmässä monen monta vuotta. Paljon saatiin aikaan. 19 pankkia poistettiin pankkijärjestelmästä – Ja yksi tärkeä asia oli maan suurimman pankin kansallistaminen. Täytäntöönpannon osalta ja ajatellen, miten paljon rohkeutta se vaati Tämä oli yksi hankalimmista tehtävistä. Periaatteessa tämä kaikki työ on tehty. Nyt nähdään, että pankkijärjestelmä on putsattu. Suurin pankki, Privatbank, kaksi tärkeä oligarkkia maasta omisti sen. Nyt se on valtion omistama pankki. Valtiovarainministeri on osakkeenomistaja tässä pankissa. Meillä on nyt 55 prosenttia valvonnassa. Kaikki on, kaikki on riippumasta tietenkin keskuspankista, mutta mitä valtiovarainministeriö tekee, kun se omistaa 55 prosenttia pankkialasta? Miten voidaan huolehtia siitä, että pankkiala kehittyy, ei ole petoksia ja huolehditaan vakaudesta? Me olemme hyväksyneet vähän aikaa sitten strategian, jossa puututaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Kohti uutta strategiaa kuljemme ja tämän tuloksena pankkijärjestelmä uudistetaan – ja tulevan viiden vuoden aikana Omistajuutta vähennetään 55-24 prosenttiin. Yksityistäminen tapahtuu avoimella tapaa ja oletamme, että eurooppalaiset pankit ottavat oman roolinsa pankkijärjestelmässämme. Tämä on pankeista. Meillä on nyt akuutimpia työsarkoja – kun puhutaan pääoman poistumisesta maastamme. BEPS-menettelyiden uudistaminen. Liitymme BEPS-suunnitelmaan viime vuonna. Nyt noudatetaan BEPSin minimistandardeja. Toiseksi allekirjoitamme tai tarkistelemme uudestaan kaikkia kahden välisiä sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen osalta – ja me uudistamme veroastettamme. Ja se vaikuttaa myös siihen, mihin rahavirrat kulkevat. Eli rahavirrat menevät sinne, missä on alhaisimmat verotustasot, eivät suoraan verotaas, veroparatiiseihin. Alankomaiden kanssa on allekirjoitettu Kyproksen kanssa pian rahanpesukysymys. Ministeriöni on kehitellyt uutta lainsäädäntöä täysin noudattaen parhaita kansainvälisiä käytänteitä. Tämä on kattavaa lainsäädäntöä, joka puuttuu kaikkiin sarkoihin, mukaan lukien pankkiala. Tämä on esitetty parlamentille ja toivomme, että se hyväksytään piakkoin. Tämä rahavirroista maastamme pois ja sitten korruptiosta. Tässä en haluaisi puhua ainoastaan siitä, mitä hallitus on tehnyt. Minulla on henkilökohtaista kokemusta ennen kuin minusta tuli ministeri. Johdin valtuuskuntamme kykään ja olin työstämässä korruption vastaista lainsäädäntöä, jotta tämä instituutio saadaan aikaiseksi. Ilmoitusjärjestelmä oli tärkeänä esillä, samoin kuin viisumikysymykset. Ymmärrän kyllä, miten nämä kaikki asiat liittyvät toiseensa. Kun sanotaan, että korruption vastainen työ on välttämätöntä, niin se on kyllä niin, koska näemme korruption vastaisen viraston ja meillä on tutkintatapauksia – ja kuitenkaan ei ole kunnollisia oikeuskäsittelyitä, joten korruption vastainen tuomioistuin ei vastaa ainoastaan huolenaiheisiin, joita tulee ulkoa, vaan ihmiset vaativat tätä, koska Maidanin vallankumouksen aikana ihmiset lähtivät kadulle totta kai EU-integraatiokysymysten takia. Mutta yhtä tärkeänä kansalaiset pitivät sitä, miten järkyttävää korruptio oli ollut. Näihin kysymyksiin on puututtava ja korruptiotuomioistuimen luominen on hyvin tärkeää. Siksi on hyväksyttävä kunnollinen lainsäädäntö. Se on välttämätön ennaltaehto, mutta ei riitä sinänsä. Meidän täytyy työstää tätä. Tulevaisuudessa sen on oltava riippumaton taho, johon luotetaan. Jos tuomioistuimeen ei luoteta, sitä ei edes tarvita. No siksi on niin tärkeää hyvin varovasti tehdä tätä työtä e- eikä oikaista tässä tai hätiköidä. Kapasiteettikysymys on tärkeä. Kansallinen korruption vastainen työ on luotu nollasta. 600 ihmistä koulutettiin, ei otettu entisestä järjestelmästä, vaan he ovat uusia ihmisiä, jotka nyt tekevät tätä hyvää työtä. Eli tällaista kapasiteettia joudutaan rakentamaan nollasta. Budjettituki ja avoimuus makrotaloudellisen tuen osalta. Varmasti ymmärrätte, että minä ministerinä joudun huolehtimaan siitä, että kaikki budjettivarat – käytetään ja että voimme valvoa tätä käyttöä ja että tämä varojen käyttö tukee prioriteettejamme tehokkaasti. Joten on hyvin tärkeää, että valtion sisällä luotetaan tähän järjestelmään, koska emme pysty selvittämään kaikkia niin yksityiskohtaisesti, vaan teidän tulisi luottaa siihen, miten me rahat hallinnoimme maassamme. Meillä on prioriteetit ja periaatteet, jotka liittyvät esimerkiksi eri toimielimeen. Uudistusta ei ole sää, saatu päätökseen yleisen syytteen osalta esimerkiksi. Ja haluan huolehtia siitä, että se uudistetaan täysin ennen kuin se saa taloudellista tukea. Sama koskee muita toimielimiä. Tämä on se linja, jolle hallituksemme on lähtenyt. Joten makrotaloudellinen apu ja tuki menee budjettiin. En tiedä, miten voidaan taata sen näkyvyys, mutta on tärkeää, että voitte luottaa siihen, miten budjettia hallinnoidaan maan sisällä. Suhtaudun todella voimasti siihen, että antaisin teille lisätietoa Panaman papereista. Voin kertoa seuraavaa. Olette oikeassa. Ensinnäkin siitä, että kun tietoa saadaan, pitäisi olla jonkinlainen reaktio luvassa. Reagoida voi monella tapaa ja minusta yksi tärkeä kysymys on tulevat vaalit. Jos kysymys ei ole ukrainalaisille tärkeä, miksi se olisi muille? Eli me odotamme. Tietoa on jotain selityksiä on annettu, mutta ihmiset voivat itse tehdä oman päätöksensä. Ensi vuonna meillä on kahdet vaalit. Mutta onko poliittista tahtoa riittävästi? On. Poliittista tahtoa löytyy. Järjestelmän siivoamiseen niin, että huolehditaan siitä, että raha jää maahan, että verot maksetaan. Poliittista tahtoa on entä Onko vastustusta? On kyllä valtavasti, mutta askel askeleelta me edistymme. Ja meidän menestys äänestyksemme tulee sitten Ukrainan kansalaisten arvioitavaksi vaaleissa. Teknisistä kysymyksistä voin sanoa, että teknisiä vaikeuksia on edelleen osoittaa, kun on tällainen omistajuusketju erityisesti. Omistaako tietty henkilö jotain, koska joissain Panama-papereissa on vuodettu henkilön nimi, henkilö, joka on merkitty omistajaksi, mutta sen jälkeen varmasti monet ihmiset ovat tehneet niin sanokseni tiettyjä päätöksiä analyysien pohjalta, ja nyt ei enää ilmoiteta tätä näiden vuotojen takia. Joten ongelmana oli se, että varsinainen omistaja edunsaaja tunnistetaan ja Tämä tehtävä on nyt vielä hankalampi kuin aikaisemmin, ei ainoastaan ukrainalaisille. Miten tähän asiaan on puututtava? Ratkaisu on löydettävä yhdessä ja tämän prosessi, joka on käynnissä, ei sitä kerta kaikkiaan pystytä noin vaan ratkaisemaan. Tämä tulee aina olemaan vaikeaa, aina. Ja tämä on totta kai maailmanlaajuinen ongelma. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Komission. Kiitos ja sitten komissio, olkaa hyvä. Minister, thank you very much. Puheenjohtaja, hyvä ministeri, suuret kiitokset aivan lyhyesti, jos haluaisin, voisin aloittaa tästä kysymyksestä, joka tuli herralta, jonka piti lähteä. Ja se koski makrotaloudellista tukea. Kyseessä on maksu taseen vaikeusväline ja tämä tietenkin menee budjettiin, koska budjetti on se, joka kompensoi maksutaseongelmia. Ukraina on aika korkealla maailman maissa, kun ajatellaan budjetin avoimuutta. Täällä on kaksi lukua. Yhden niistä ministeri mainitsikin alustuksessaan, toista hän ei maininnut. Ensimmäinen, jonka hän mainitsi, oli tämä luku, jonka mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana kun, samalla aikaan kun 5 prosenttia BKT on mennyt puolustuskuluihin ja sota on käyty, niin budjetti alijäämä meni 10 prosentista 1,7 prosenttia vain eli viisinkertaisesti väheni tämä alijäämä viimeisen viime, viiden vuoden aikana. Tämä pointti, joka koskee sitä, että on paljon budjettipaineita johtuen näistä tapahtumista, se näkyy luvuissa, mutta yksi kiinnostava luku on se, että viimeisen kolmen vuoden aikana julkiset kulut BKT prosentteina olivat ensin 13 prosenttia siis 53, eh, 53-43 prosenttiin tai Ne, jotka ovat seuranneet Ranskan presidentin niin sankarillisia pyrkimyksiä saada pienennettyä yhdellä tai kahdella prosentilla näitä julkisia kuluja ja millaisia julkisia reaktioita tähän on ollut. Nyt on tässä on 13 prosentin lasku saatu aika viimeisen kolmen vuoden aikana julkisten menojen laskuun. Tämä on aikamoinen saavutus. Mehän tuemme todella yleistä talousarviota, koska sitä kautta voidaan tasapainottaa epätasapainoa maksutaseessa, mutta budjetin avoimuuden osalta on muistettava, että Ukraina on aivan parhaasta päästä maailman maista. Sitten korruption vastaisuudesta aivan lyhyesti. instituutioista heikossa ympäristössä historiallisesti on käynyt niin, että sen eh, lisäksi, että korruptiosta rangaista, silloin, kun se tapahtuu, eli on kunnolliset eh, tutkimuselimet ja oikeudelliset elimet, ja tämä on hyvin tärkeä. Tämä on asia, joka on kehittymässä eh, Ukrainassa, mutta varmastikaan siellä ei olla vielä sillä tasolla, mikä olisi hyvä meidän mielestämme. Oikeuslaitosta olla vasta uudistamassa ja on otettava käyttöön myös korruption vastainen tuomioistuin. Tässä olemme hyvin tiukkoja. IMF ja muut kansainväliset toimijat ovat tässä samaa mieltä. Tämä tutkiva elin kyllä mainittiin, mutta sitten tapaukset ikään kuin hukkuvat oikeuslaitokseen. Tämä on asia, johon vielä on paneudettava tiukasti. Ukraina on sen sijaan hyvin menestyksekkäästi tähän mennessä onnistunut estämään korruption tapahtumista ja jul- kolmen vuoden ajan todella se tilanne, että julkiset menot on saatu supistettua 53-40 prosenttiin, ei onnistu ainoastaan tehokkuutta lisäämällä, vaan myös tämä korruptio on siihen vaikuttanut. Ja kolme tärkeintä korruptiotilannetta ovat seuraavat. Ensinnäkin nämä valuuttakurssin, vakuut, valuuttakurssit ja, ja tietty, tiettyjen mahdollisuuksien poissulkeminen. Sitten toinen pankkisektori, jonka ministeri mainitsi, yli 90 pankkilupaa on otettu pois. Ja sääntely on nyt tällä lailla hyvin tiukkaa ja hyvin hoidettua. Ongelma on se, että Ukrainan pankeilla on liikaa likviditeettiä ja sääntelyt ovat, säännöt ovat nyt niin tiukkoja, ettei paljoakaan saada reaalitalouteen, kun nämä takuuvaatimukset ovat niin korkeita. Ukrainassa on Euroopan tapainen ongelma, että on liikaakin likviditeettiä pankeilla, ja se on osoitus siitä, että sääntely toimii. Tämä pankkisektorilla olemassa ollut korruptio on nyt kadonnut. Sitten kolmas alue, jossa oli paljon korruptiota, on seikka, joka, josta on saatu kansainvälistä tunnustusta. Nämä julkisia hankintoja koskeva sähköinen järjestelmä Prosoro. Tästä on lukujakin noin 1 prosenttia BKT on voitu säästää julkisissa hankinnassa. Tämän järjestelmän ansiosta on muitakin moduuleja, jotka otetaan järjestelmään mukaan myöhemmin. Ministeri itse täällä on, on tehnyt ALV-palautuksista automaattisesti, Tämä oli myös tällainen korruptiomahdollisuus ja näin on vähennetty korruptiomahdollisuuksia. Ja sitten suurin osuus, mikä BKTstä on, on menetetty, en nyt ihan muista lukua, mutta 2016 toukokuussa hallitus pyrkii tasoittamaan kotitalouksien ja liike-elämän kaasutakseja. Eh, tämä oli toimi, joka yhdessä yössä teki tyhjäksi korruptiomahdollisuudet. Naftogas, jolla on kaasun monopoli, sillä oli yhtenä vuonna 8 eh, miljardin eh, tappiot ja yhden miljardin voitot toisena, toisena vuonna. Ei täm, tällaista voida tehokkaasti tehokkuus voittojen kautta selittää, vaan kyllä tähän liittyy korruption poistaminen. Tämä koskee ennaltaehkäisypuolta. Nyt on toki vielä hallituksella pitkä tie ennen kuin saadaan rakennettua ne instituutiot, jotka tulevat tukemaan myös tätä rankaisupuolta. Ja tästä pääsenkin viimeisen kohtaan. Portugalilainen edustaja puhui tästä, onko Ukrainassa korruptiota ehdottomasti, onko vahvoja oligarkkeja Ukrainassa ehdottomasti. He ovat tosin paljon köyhempiä kuin kolme vuotta sitten, mutta he ovat edelleenkin fantastisen rikkaita. Panama-paperien myötä olette varmasti nähneet ukrainalaisia nimiä, mutta kuten tiedätte, komissio on nyt aivan eturintamassa, kun käsitellään tätä asiaa oikeudenkäyttöalueista, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä. Ja meillä on ollut joitakin tapauksia, jotka olivat alun perin mustalla listalla, nyt ne ovat harmaalla listalla, mutta Ukraina ei ole yksin näistä. Maana Toki siellä on siis yksilöitä Ukrainassa, joilla on kätkettyjä varoja ja mahtavia rikkauksia ja my- myös veroparatiiseissa, mutta maana Ukraina Ukrainasta ei ole edes puhuttu, että se oli, otettaisiin veroparatiisin listalle. Että tämä ihan sel- selvyyden vuoksi todettakoon. Ja kuten mainitsin, korruption vastainen työ on yksi tärkeimmistä lippulaivahankkeistamme ja se on parhaillaan kesken yhdessä Tanskan hallituksen kanssa. Autamme Ukrainaa eh, myös rakentamaan näitä instituutioita ja vahvistamaan niitä. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Wir bewundern die Kiitos. Herra ministeri, haluamme kiittää teitä siitä, että tulitte. Haluamme kiittää teitä tästä informaationvaihdosta. Ja varmasti pysymme yhteyksissä. Me näemme, että meillä on tässä tehtävä, mutta haluaisimme eh, teitä pysymään kestävästi tällä tielle se on ollut vaikuttavaa. Me tiedämme, että muutosten tekeminen on vaikeaa, mutta kun te sanotte itse, että te olette jotain saavuttaneet, olemme tyytyväisiä ja haluamme ohjata teitä tällä tiellä eteenpäin. Kiitokset siitä, että tulitte tänne. Kaikkea hyvää ja menestystä. Kiitos. Sitten seuraava esityslistan kohta, kohta seitsemän. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 728 liittymistä valmisteleva EUn tuki Turkille tähän mennessä vähäisiä tuloksia. Bettina Jakobsen on tästä vastuussa. Ja koska tämä on nyt lyhyt esitys, niin vain sitten esittelijä saa puheenvuoron. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Present to you this special Kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä tämä erityiskertomus koskien Turkin IPA tai liittymistä väline, välinettä. Turkki tasavaltana on perinteisesti ollut johtavassa asemassa kansainvälisissä suhteissa. Se on tärkeä kumppani EUlle puolustus-, ulkopolitiikkaa ja kauppa-alueilla vuodesta 1999 alkaen. Se on ollut EUn ehdokas valtio. Kumppanuudessa Turkin viranomaisten kanssa. IPA-välineessä on hankkeita, jotka ovat komission rahoittamia. Ne kattavat monet toimintapoliittiset alueet, kuten oikeusvaltioperiaate, hallinto, maatalous, infrastruktuuri ja inhimillisten resurssien kehittäminen. Turkki on kaikkein tärkein EU-avun saaja EUn ulkopuolella. Vuosina 2007-2013 IPA määrät olivat Turkille 4,6 miljardia euroa ja 2014 4,5 miljardia euroa on Turkille kohdennettu. EUn äh, liittymisneuvottelut ovat olleet kuuluisen hitaita. Vuonna 2017 vain 16 35 luvusta avattiin neuvotteluja varten ja vain yksi luku on saatu valmiiksi vuodesta heinäku, heinäkuusta 2016 eh, sotilasvallankumouksen jälkeen eh, tu, Turkki on mennyt hätätilaan ja, ja paljon pidätyksiä ja muita tapahtumia on heikentänyt Turkin asemaa EUn suhteen. Mitä kysymyksiä sitten tarkastelimme tarkastuksessamme? tarkastelimme sitä, onko IPA suunniteltu ja täytäntöpanto asiallisesti. Tarkoituksenahan on saada hakemaan vastaamaan jäsenyyden vaatimuksia ja säännöstöä ja vahvistaa sen hallinnollista kapasiteettia. Tarkastelimme sitä, onko IPA Turkissa hyvin suunniteltu komissiossa ja onko apu ollut vaikuttavaa, kun on pyritty tukemaan prioriteettialoja Turkissa. Sitten löydöksistämme päädyimme siihen, että IPA-tavoitteet oli hyvin suunniteltu komission taholta. Kuitenkin käytännössä IPA-varaatioita Turkissa käytettiin eivät riittävällä tavalla puuttuneet tiettyihin keskeisiin tarpeisiin, muun muassa riippumattomuuden ja puolueettomuuden ala oikeuslaitoksessa, korkean tason korruption torjunnassa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, ja ulkoisten tarkastusten ja yhteiskunnan vahvistamisessa näissä tarvittaisiin kriittisiä tärkeitä uudistuksia. Komissio ei myöskään paljon käyttänyt IPAn ehdollisuusmahdollisuuksia tukeakseen uudistuksia prioriteettialueilla, joilla e- edistys ei ollut tyydyttävää. Komissio aika harvoin on käytti IPA-hankkeiden hallinnoiden muuttamista – niin että komissio olisi ottanut hallinnoinnin omiin käsinsä kansallisilta viranomaisilta tai löystynyt oikeus, oikaisutoimiin, mikäli tavoitteisiin ei ollut päästy. Mahdollisuus keskeyttää rahoituksen myöntäminen, mikäli demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteen vaatimuksia ei toteuteta, ei selkeästi näy IPA-asetuksessa – mitä sitten tulee puoleen nämä hankkeet, joita tarkastettiin, yleisesti ottaen tuottivat tulosta, vaikka usein viivästyksiä tapahtuikin. Kaiken kaikkiaan havaitsimme, että 13-14 hankkeesta, joita tarkastimme komissio ja Turkin viranomaiset, olivat saaneet nämä tulokset aikaan, mutta kahdeksan hankkeesta olivat viivästyneitä. Puutteita löytyi myös hankkeista hankkeiden valvonnasta ja merkittäviä viivästyksiä tapahtui. Se johtui lähinnä Turkin viranomaisten poliittisen tahdon puutteesta ja tilannetta pahansi hiljattaiset tapahtumat Turkissa. Tuloksien kestävyys on vaarassa, koska uudistuksissa on tapahtunut takapakkia. Jotta voitaisiin parantaa suunnittelua ja, ja, ja tämän välinen täytäntöönpanoa Turkissa. Antoimme komissiolle viisi suositusta. IPA-varat olisi kohdennettava niille alueille, joissa uudistuksia olisi tarvittu jo kauan ja joissa, jotka ovat tarpeellisia liittymistä varten. Komission pitäisi myös parentaa alakohtaista lähestymistapaa, niin että se kattaisi kaikki tärkeät ominaisuudet. Olisi myös lisättävä poliittisen ja, ja hankkeeseen kohdistuu poliittista ehdollisuutta ja, ja, ja, ja va, tätä tuloksellista seurantaa olisi parannettava ja sumaa vähennettävä soveltamalla välillistä hallintoa valikoidusti ottaen huomioon varojen määrä. Komissio on hyväksynyt kaikki nämä suositukset ja haluaisin kiittää komissiota rakentavasta yhteistyöstä tämän tarkastuksen osalta. Haluaisin kiittää teitä huomiosta, niin mikäli aikaa on, vastaan mielelläni kysymyksiinne. Kiitoksia. Madame Jakobsen, I will now pass. Kiitokset äh, Rova Jakobsen. Nyt annan äh, puheenvuoron Claudia Schmidtille, joka on esittelijä. Muistuttaisin, että tämä on todellakin lyhyt esitys erityisraportista. Claudia, ole hyvä. Ganz langen anmerk- Niin, lyhyt katsaus, mutta tässä on paljon huomioita. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus on kiinnostava, mutta turhauduin kovasti, koska toisin kuin tilintarkastustuomioistuimen jäsen esitti, niin minä en suhtaudu niin myönteisesti tähän. En ajatellen Turkkia, en myöskään ajatellen toimia tai vaihtoehtoisesti toimimattomuutta, johon komissio on syyllistynyt. Mielestäni on järkyttävää, että mustaa valkoisella voidaan lukea, näitä löydöksiä, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Haluaisin mainita yhden sitaatin. Varoja IPA 1 tavoitteiden osalta on käytetty niin, ettei oikein ole vastattu perusvaatimuksiin – riippumattomuus oikeuslaitoksissa, korruption vastainen taistelu korkealla tasolla, samoin kuin järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toiminta, lehdistön vapaus, ulkoisen tarkastuksen lisääminen ja kansalaisyhteiskunta. Komission tulkinnan mukaan edistys näillä aloilla on ollut epätyydyttävää pitkän aikaa, koska Turkin viranomaisten puolelta puuttuu poliittista tahtoa. Tässäkin on esimerkki siitä, että no jos ei haluta, niin jätetään koko juttu. Tämä on kyllä todella turhauttavaa luettavaa, että jokaisen yksittäisen hankkeen osalta, paitsi ehkä yhden, on poliittisten, poliittisen tahdon puutetta. Muuten on ehkä ongelmia hallintoon virkamiesten puutteen osalta ja niin edelleen. Mutta todellakin kyse tässä on suurista merkittävistä ongelmista, jos ajatellaan, että erityiskertomuksestakin tuntuisi syntyvän sellainen käsitys, että Turkki on lipumassa kauemmaksi EUsta. Johannes Haas, mm, komission jäsenen, näkee asian jotenkin toisen, jotenkin annetaan ymmärtää, että ehkä kuitenkin kannattaa jatkaa näitä jäsenyysneuvotteluita – mutta kuinka monta neuvotteluvuotta tarvitaan? Nyt on oikeastaan neuvoteltu vuodesta 1999 ja tilanne pahenee eikä parane. Jossain vaiheessa kai joudutaan kuitenkin lopettamaan, pysäyttämään tämä prosessi. Kertomuksessa todetaan, että tämä ei liity mitenkään pakolaisiin, pakolaisleireihin Turkissa. Nämä asiat pitäisi nähdä todella merkit- selkeästi eri tavoin. Ehkä tässä Turkki tukee Eurooppaa, mutta jäsenyysneuvotteluissa ja muuten ei. Minun on nyt vähän vaikea tässä suodatella näitä kysymyksiä, joita minulla olisi komissiolle. Haluaisin komissiolta lähemmänkin kannanoton, eikä minua oikein auta, että tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin komissio sanoi, että hyväksymme, hyväksymme tämän suosituksen, mutta mitä se tarkoittaa, että hyväksyy sen? Tapahtuuko jotain muutoksia? Enpä tiedä. Eli tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Eli mitä se tarkoittaa konkreettisesti, että komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksista? Toinen asia on IPA-tuen ehdollisuus. Miksei sitä oikeastaan käytetä? Ennen kaikkea silloin, kun tulokset ovat hyvin epätyydyttäviä. Eli miksi tätä ehdollisuutta ei yksinkertaisesti käytetä? Tai uudelleen keskittäminen. Miksei sitä käytetä? Rahoitusta voitaisiin keskeyttää silloin, jos demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita ei noudateta. IPA 2 tätä vaihtoehtoa ei riittävästi ole, eli Minusta kyllä nyt tuntuu, että meidän on toimittava paljon tarkemmin, no, kun on kyse tällaisista rahasummista. Ja neuvottelijan kanssa nähdään, että kumppani ei halua, vaan että kumppani oikeastaan kulkee nyt ihan päinvastaiseen suuntaan, eikö niin? Mutta silloin pitää kyllä voida sanoa, että – tämä on itsepetosta ja tämä pitäisi lopettaa. No minä voisin moittia tätä vielä pidempään, mutta sitä minulle sallita. Kiitos. Sitten Roomalan oma komissiosta. Madam Chair. Puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, kiitokset. Minä olen nyt lyhykäinen sanoissani. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että koko tämän prosessin ajan meillä on ollut erinomaiset suhteet ja keskustelut ja yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa – ja siitä haluaisin esittelijää ja hänen kollegoitaan kiittää. Edustaja Schmidt, me olemme hyvin pitkälti yhtä turhautuneita Turkin suhteen ja sen poliittisen kehityksen suhteen. Tämä on mielenkiintoinen vertaus, että Ukrainan keskusteluun verrattuna siellä on poliittista tahtoa ja siellä pyritään tekemään oikeita asioita ja Turkissa tilanne on päinvastainen. Haluaisin painottaa, että äh, tämä liittymistä valmistelevalla alueella, niin se ei ole komissio, äh, joka äh, tästä päättää. Ja haluaisin painottaa tai miettiä sitä, miten me konkreettisesti reagoimme tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin. Ensinnäkin jo vuonna 2017 me vähensimme rahoitusta 89 miljoonalla eurolla ja mitä tulee strategiaan vuoropuheluun parlamentin kanssa, komission jäsen Han maaliskuussa kävi täällä ja esitteli komission ehdotuksen leikata IPA-välineestä 759 miljoonaa euroa Turkille – joka tekee 253 miljoonaa vuodeksi 2018, 19 ja 20. Tämä on siis komission ehdotus. Ja edustaja Schake, joka oli esittelijä, toi myös esiin sen, mistä olimme samaa mieltä, että on välttämätöntä arvioida koko IPA-rahoitus Turkille johtuen äh, huonommasta vastaanottokapasiteetista, rahankäyttökapasiteetista, joka johtuu Turkin poliittisen tahdon puutteesta sekä uudistusten myöhästymisestä. Eli ensimmäinen asia on leikata rahoitusta. Toinen asia, mitä me teimme, äh, me uudelleen orientoimme tukeamme tietyille alueille äh, demokratia, perusoikeudet, tuki kansalaisyhteiskunnalle sekä osallistuminen Euroopan unionin ohjelmiin – tulevalle jaksolle 2018-2020 MFFn viimeiset vuodet. Me ehdotamme, että keskistymme enemmän EUn tukeen, eh, tuelle demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja tässä kontekstissa olemme lopettaneet eh, oikeusalueen projektin eh, rahoituksen johtuen sen taaksepäin menosta ja epäilystä siitä, että tämä elin olisi riippumaton. Kolmas asia, me olemme kiinnittäneet enemmän huomiota ja ehdollisuuteen ja tulemme jatkamaan sitä, koska meistä tulee nyt parempia ja koko ajan ehtojen asettamisessa ja tulemme jatkamaan tätä suuntausta. Ja viimeinen asia, jonka olemme tehneet, olemme eh, lisänneet eh, rahoitusta delegaatiolle kysymys on epäsuorasta hallinnasta. 2017 ohjelmatuki siirtyi kansalaisyhteiskunnaltaan. Otimme sen tavallaan pois Turkin viranomaisilta ja palautimme sen komission EU-delegaation hallintaan. Ja me tulemme katsomaan muitakin ohjelmia niin, että me ehkäpä siirrämme ne suoraan komission alaisuuteen. Kiitos. Ja, danke schön. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. No niin, ja silloin tämä asia on käsitelty loppuun. Lyhyt esittely merkitsee lyhyttä e, esittelyä. Mutta me laitamme tämän varmasti vielä esityslistalle, koska meidän täytyy vielä puhua siitä, miten me hoidamme koko tätä asiaa jatkossa. Olen pahoillani, nyt kukaan ei saa koska muuten tämä keskustelu jatkuu, jatkuu loputtomiin. Tämä on vain vartin keskustelu. No niin, olemme päässeet tämän estyslistan kohdan loppuun ja julkisen kokouksen loppuun. Ja pyytäisin nyt kaikkia lähtemään salista, paitsi jäsenet. ja neuvonantajat. Pyytäisin, että kaikki muut lähtevät salista